Right, if, if, if, if everybody could sit down, that would be... On, no niin, jos kaikki voisivat käydä paikoilleen, se olisi hienoa. Sitten voimme aloittaa. Eli voisivatko kaikki nyt käydä paikoilleen? Kokous alkaa. Eli aluksi pyytäisin, että voimme hyväksyä esityslistan. Kukaan ilmeisesti ei vastusta. Eli se on kunnossa. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. No tämä nyt on aika yksikertaista. Tästä ilmoitettiin jo maanantaina edellisessä kokouksessa. Eli komission jäsen Barnier joka sai hyväksynnän juuri tietyille komission ehdotuksille. Ja hän on tullut esittelemään ne tänne heti kun mahdollista. Ja tämä koskee jaudannaismarkkinoiden direktiiviä. Ja sitten aluksi 10-15 minuutin lyhyt puheenvuoro. Ja komission jäsen kertoo tästä raportista. Ja meillä nyt ei ole aikaa keskustelua tällä kertaa, mutta se sitten järjestetään pikapuoliin. Mutta on hienoa, että tämä on nyt ennakkotapaus sen suhteen, että komission jäsen tulee esittelemään tänne nämä asiat heti, kun mahdollista. Eli nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenelle Barnierille. Madame la Présidente, bonjour Kiitoksia puheenjohtaja ja kaikille teille. En päässyt tänne parlamenttiin nopeammin tänne valiokuntaan, koska kollegio kokousti vielä hetki sitten. Ja suuri osa aamusta on keskusteltu hyvin syvällisesti kahdesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät johdannaistuotteisiin ja sääntely, joka liittyy lyhyeksi myyntiin. On hienoa pitää nyt kiinni siitä sitoumuksesta, jonka tein tammikuussa. Ja mielestäni tämä on ihan normaali merkki, että komissio tulee välittömästi, kun pystyy ja kun parlamentti pystyy meidät ottamaan vastaan, esittelemään näitä ehdotuksia. Ja erityisesti, kun aihe on sellainen, jonka parissa valiokunta on tehnyt hyvin paljon työtä. Ja sanon nyt tämän, koska se, mitä olette tehneet yleisesti tästä asiasta, eli sääntelyn valvonta ja erityisesti johdannaistuotteet ja lyhyeksi myynti, se on ollut erittäin hyödyllistä, kun olemme valmistelleet tätä tekstiä kuukausien ajan oman tiimini avustajien kanssa. Ja erityisesti eräs henkilö, joka on lähdössä tehtävistä muutaman viikon kuluttua David Wright, eli rahoitusyksikön varapuheenjohtaja. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää myöskin Werner Langenia, joka on täällä paikalla, ja myöskin Jean-Paul Cossessia siitä työstä, jonka he ovat tehneet näiden kahden asetuksen osalta. Ja kuten kollegiossa totesin, yleiset puitteet, joissa nyt teemme työtä, Kiitos sen työn, jota esittelijänne ovat tehneet valvonnan osalta. Monet heistä ovat täällä ja haluaisin kiittää heitä esimerkiksi siitä sopimuksesta, joka saatiin ECOFIN-neuvostossa Belgian puheenjohtajuuskaudella. Ja meillä on nyt puitteet, johon nyt voidaan sijoittaa lainsäädäntö alakohtaisesti, tuotekohtaisesti, markkinakohtaisesti. Ja tästä syystä valvonnasta aikaan saatu sopimus, jonka parlamentti toivottavasti hyväksyy suurella enemmistöllä ensi viikolla. Ministerineuvoston kanssa tehtävä sopimus on erittäin tärkeä, koska se on pohja, joka antaa uskottavuutta kaikille alakohtaisille aloitteille, joihin me ryhdymme. Meidän täytyy vahvistaa eurooppalaista rahoitusta ja eurooppalaista lähestymistapaa, joka pohjautuu valvonnalle ja sääntelylle kansallisella tasolla – ja myöskin puheenjohtaja, haluan nyt selkeästi todeta, että meidän täytyy muistaa myöskin amerikkalaiset ja muut markkinat maailmassa. Meidän täytyy olla hyvin valppaina, jotta Euroopan talous ei joudu epätasapainoiseen tilanteeseen, erityisesti amerikkalaisiin nähden, koska G20-kokouksen tiekartta pitäisi toteuttaa samanaikaisesti, ei aina samoin välinein eikä aina samoin säännöin tai toimenpitein, koska pankkielämä ovat hyvin erityyppiset, instituutiomme myöskin, mutta tämä kuitenkin tehdään samanaikaisesti ja siksi käyn EUn ulkopuolella ensimmäisen kerran nyt Yhdysvalloissa ja palaan muutaman päivän kuluttua ja käyn tarkastelemassa, miten nämä toimet siellä lähtevät käyntiin. No sitten nämä kaksi tekstiä. Johdannaistuotteet. No, niiden taloudellista merkitystä ei voi vähätellä, kun ajatellaan millaisista volyymeistä on kyse. Ne ovat huomattavasti nousseet. Langen on sen tässä mietinnössä erittäin hyvin todennut. Viimeisen 15 vuoden aikana kyse on tällä hetkellä 600 000 miljardia dollaria. Tilanne ei ole tyydyttävä, se on erittäin epätyydyttävä jopa, koska 80 prosenttia näistä kaupoista eivät sisällä mitään tietoa eivätkä valvontaa. Ja tällainen läpinäkymättömyys ei auta hintojen muodostuksessa, se aiheuttaa hintojen heilahteluja ja myöskin spekulaatiota, joka usein on vaarallista. Yhdessä olemme lähteneet sääntelemään johdannaistuotteita G20-kokouksen puitteissa. Okay. I'm sorry, we, we have a technical problem. Anteeksi, meillä on pieni tekninen ongelma tietyissä tulkkikopeissa, eli meidän täytyy nyt pitää pieni tauko, puolisen minuuttia, ennen kuin kaikki saadaan kuntoon. Pyydän anteeksi. Okay, right, we're... No niin, sitten voimmekin jo jatkaa. proof that your, your chairwoman is very effective. Tämä osoittaa, että puheenjohtajana on tehokas, koska kolme... Five seconds. <laughs> uh, we should... No, you've got to stop again. I'm inefficient. You've to stop again. Euh, je parlais du parallélisme avec les Américains. Eli puhuin siis tästä yhtäaikaisesta toiminnasta amerikkalaisten ja muiden alueiden kanssa ja muutaman päivän kuluttua julkaisemme benchmarkin taulukon, jossa verrataan Eurooppaa, Amerikkaa ja muita G20-jäseniä. Ja olemme hyvin tarkkavaisesti katsoneet, kuten te itsekin, mitä tässä suuressa lakiehdotuspaketissa on. Ja tarkastamme nämä yhtäläisyydet. No mitkä ovat suuret periaatteet näissä kahdessa tekstissä, jotka liittyvät johdannaistuotteisiin? Avoimuus ei ole riittävää, mutta se on kuitenkin kaiken perusta. Eli avoimuutta pitää saada kaikkialle näiden johdannaistuotteiden osalta. Me haluamme varmistaa niiden jäljitettävyyden. Ja ensinnäkin lisäämme standardisointia mahdollisimman pitkälti. Ja muistuttaisin, että jotkut johdannaistuotteet saattavat vaikuttaa vaarallisilta, mutta parlamentin ansiosta ja erään esittelijän Sven Gigoldin aloitteiden ansiosta ESMA voi kieltää ne. Toiseksi lähes kaikki transaktiot rekisteröidään vastedes erityisiin rekistereihin, jonkinlaisiin mustiin laatikoihin, jossa näkyvät kaikki liikkeet, jotka sitten arkistoidaan. Ja kolmanneksi me kannustamme kompensaatioita. Tällä tavalla voidaan myöskin lisätä läpinäkyvyyttä ja voidaan varmistaa, että turvallisuus näiden transaktioiden osalta on parempaa. Ja sitten meidän täytyy myöskin kiinnittää huomiota pääomavaatimuksiin ja omiin varoihin, ja meidän täytyy rahoituslaitokselle selkeästi todeta, että kun kyse on korvauksista, silloin on vähemmän vaatimuksia pääoman osalta. No, tämä korvaus on sitten mahdollisimman suuri. Eli kun lähdetään keskitahosta, ja tehdään transaktioita kahdenvälisesti. Näin voidaan lisätä turvallisuutta. Nämä kompensaatiot tällä hetkellä ovat hyvin alhaisia ja ne edustavat noin 30 prosenttia operaatioista, jotka liittyvät johdannaistuotteisiin ja 10-15 prosenttia korvauksista ainoastaan liittyy näihin credit default swapseihin. Ja tätä kompensaatio ei lähes ole osakkeiden osalta. Mutta kuten amerikkalaisetkin, me olemme ottaneet huomioon erityisongelmia yrityksissä, jotka monet, kun he vievät tuotteita ulkomaille, käyttävät johdannaistuotteita kattaakseen näitä valuuttakurssiriskejä. Ja tällaisessa tapauksessa nämä yritykset eivät käytä näitä johdannaistuotteita spekulointiin, vaan itseänsä suojelemiseen – ja toimintansa suojelemiseen ja työpaikkojen suojaamiseen, jotka ovat Euroopassa. Ja näin ollen olemme ehdottaneet, ettei alistettaisi yrityksiä silloin, kun ne toimivat tässä kapasiteetissa, eivät jouduta noudattaa täysin samoja sääntöjä kuin rahoitusalan toimijat. Mutta jos kuitenkin teollinen yritys, joka käyttää rahoitustuottajia tai käyttäytyy kuin pankki, niin silloin sitä kohdellaan kuin pankkia. Mutta jos se käyttää näitä johdannustuotteita itsensä suojelemiseen tietyiltä riskeiltä, silloin olemme päättäneet, että ne voidaan vapauttaa tietyistä velvoitteista. Tavoitteena tietysti on, että infrastruktuurit olisivat vankat markkinoilla sillä tavalla, että voimme varmistaa hyvän valvonnan ja hyvän kompensaation, ja siksi nämä kompensaatiot otetaan näiden johdannaismarkkinoiden ytimeen. Ja ESMalla on nyt tärkeä rooli suorassa valvonnassa ja miten sitten määritellään nämä tuotteet. Se on ESMAn tehtävä valvojana. Sitten puheenjohtaja, vielä muutama sana ja sitten jossain toisessa yhteydessä koska meillä nyt on muita sitoumuksia ja teilläkin on muuta tehtävää. Voi sitten myöhemmin tulla keskustelemaan tästä aiheesta. Eli sitten tämä lyhyeksi myynti. Arvopaperien kauppa ennen kuin niitä on lunastettu joskus ennen ostamista voidaan kattaa nämä ostokset, ja tämä on aika vanha käytäntö. Meillä ei ole mitään erityistä ideologiaa, mutta me katsomme, että tällainen lyhyeksi myynti, erityisesti dead Subren markkinoilla, sisältää tiettyjä etuja, ja tällä tavalla voidaan edistää likviditeettiä, joten emme käsittele tätä ideologisesti, vaan tavoitteenamme on säännellä ja lisätä avoimuutta ja vastuullisuutta. No mitkä sitten ovat nämä perusperiaatteet? No jokainen lyhyeksi myynti todetaan lyhyeksi myynniksi ja se on pakollista. Näin esimerkiksi amerikkalaiset tekevät. Tämä on nyt Euroopassa uusi metodi. Eli systemaattisesti ja automaattisesti jokainen lyhyeksi myynti todetaan sellaiseksi. Ja tällä tavalla sääntelijät voivat seurata markkinoita ja mahdollisesti mitata, kuinka paljon riskit ovat nousseet. Ja tätä järjestelmää käytetään Yhdysvalloissa ja myöskin Hongkongissa. Ja haluamme lisätä avoimuutta, koska joka kerran kun markkinatoimija myy lyhyeksi huomattavia määriä valtiolta yrityksen osakkeita, silloin tämä on todettava selkeästi. Ja tähän liittyy tiettyjä kynnysarvoja, jos 0,2 prosenttia pääomasta myydään, silloin tämä täytyy todeta sääntelijälle ja myöskin markkinoille, jos mennään yli 0,5 prosentin rajan. Ja samat velvollisuudet otetaan käyttöön myöskin tietyn tyyppisten velkojen osalta. No sitten kaupankäynti, johon sisältyy riskejä. Meidän täytyy varmistaa, että kun myydään lyhyeksi, silloin pitää olla riittävästi osakkeita, jotta kauppa voidaan saattaa päätökseen vel- velalla, lainalla tai jollain muulla tavalla. Ja jos tällaiseen varotoimenpiteeseen ei ryhdytä ja toimia ei pystykään toimittamaan näitä osakkeita kolmen päivän kuluessa, neljäntenä päivänä hän on pakko hoitaa loput kaupasta käteisellä, ja jos hän ei näin toimi, silloin häntä sakotetaan, josta päättää sääntelijä. Tämän uusi merkittävä sääntö, joka varmistaa yhtenäismarkkinoiden hyvän toiminnan, meillä on tässä samanlainen lähestymistapa kuin Yhdysvalloilla. Me emme halua kieltää, vaan me haluamme lisätä avoimuutta ja vastuullisuutta. No niin, puheenjohtaja, tässä oli nyt kaksi tärkeää asetusta. Ja Olli Rehn myöskin tukee näitä ja on antanut oman panoksensa, samoin kuin silloin kun käsiteltiin valvontaa systemaattisten riskien osalta. Nyt meillä on vähän enemmän välineitä käytössämme, kun käsittelimme äskettäistä rahoituskriisiä, ja me toimimme samalla tavalla kuin parlamentti on toivonut ja auttanut – Eli me toimimme paljon eurooppalaisimmissa puitteissa ja ajat, riippumattomat viranomaiset markkinoilla ja ESMA saavat enemmän valtuuksia. Ja tällä tavalla voimme vahvistaa koordinointia ja eurooppalaista toimintaa erityisesti lyhyeksi myynnissä. Ja otamme käyttöön harmonisointuja mekanismeja päätöksenteossa jäsenvaltioiden välillä ja harmonisoitu järjestelmä koordinoinnissa – ja ESMAn osalta on myöskin mahdollisuus reagoida, mikäli koordinointi mekanismi niin vaatii. Tämän tasapainoinen teksti, tämä parissa on tehty paljon työtä erityisesti viime viikkoina, ja sanoisin vielä, että parlamentin panos on ollut erittäin hyödyllinen. Eli minulta on kysytty, puheenjohtaja, siitä, kuinka paljon aikaa tarvitaan ennen kuin tämä asetus saadaan toimimaan, ja tämä on tietysti tekninen kysymys, sitä voidaan lyhentää tarvittaessa. Ja sitten on demokraattinen aika, joka riippuu teistä ja ministerineuvostosta. Sielläkin täytyy tehdä asioita hyvin ja nopeasti. Ja toivon, että kun nimeätte esittelijän, pystymme tekemään yhtä nopeasti työtä, jotta nämä kaksi pakettia saataisiin hoidettua mahdollisimman nopeasti. Yksikköni on teidän käytössänne ja voitte nähdä, että ensi viikolla Puhutaan spekulaation torjunnasta, raaka-aineiden osalta, luottoluokituslaitoksista, ennen kuin MIFID-direktiivi uudistetaan ja ennen kuin markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä uudistetaan, ja niihin eh-, tein ehdotuksia, jotta vahvistaisimme sanktioita huomattavasti. Eli tällä tavalla me täydennämme näitä valvontapuitteita, jotka meille ovat erittäin tärkeitä. Kiitoksia. Um, Kiitoksia komission jäsen. Kuten sanoimme, arvostamme sitä, että olette tulleet tänne kertomaan meille näin nopeasti näistä asioista ja kiitämme näistä tiedoista. Valiokunta tietysti haluaisi tietää, mikä on seuraava vaihe Euroopan valvontaviranomaisen osalta monissa suhteissa. Ja varmaan muistatte, että kun neuvoteltiin valvontapaketista, Euroopan parlamentti korosti huomattavasti sitä, kuinka tärkeää on, että tehdään yhteistyötä. Ja nämä ehdotukset välittömästi testaavat tämän teorian, kuten on todettu, kun on puhuttu pankkialan merkityksestä ja pääomavaatimuksista keskuspankkien osalta. Mutta sitten on tietysti vielä laajempia vaikutuksia pankkimaailmaan, jotka ehkä voivat vaikuttaa likviditeettiin, omaisuuteen ja tiedonjakoon. Ja nämä ovat asioita, joita kollegat ja minä tarkastelemme, kun yksityiskohtaisesti analysoimme näitä ehdotuksia. Eli kiitoksia, että tulitte tänne ja odottelemme näkevämme teidät pian uudelleen. Okay, thank you, colleagues. No niin, kiitoksia kollegat. Sitten siirrymme kuulemistilaisuuteen Euroopan unionin ja euroalueen tilanteen parantaminen. Ja puhujat tähän keskusteluun, joka liittyy tulevaan hallintoon EU:ssa. Nyt on hyvä hetki käydä tätä keskustelua, koska ensi viikkoina tapahtuu aika paljon kaikenlaista. Ecofin äskettäin sopi periaatteista liittyen tähän eurooppalaiseen kauteen. Ja Van Rampöy suullisesti puhuu tästä neuvostossa, mitä tulee työryhmän toimintaan. Ja kuun lopussa komissio julkaisee ehdotuksen uudeksi taloushallintopuitteistoksi. Ja tässä valiokunnassa keskustelemme Fejon mietinnön tarkistuksesta 27. syyskuussa ja sitten 4. lokakuuta on äänestys valiokunnassa. Ja tämä oli sitten tarkoitus saada läpi lokakuun kakkostäykkärissä Strasbourgissa. Eli me olemme kaikki tehneet kovasti työtä ja kaikki alkaa nyt loksahdella paikalleen. Eli tämä kuuleminen sattuu nyt oikeaan aikaan. Ja ensiksi me käymme keskustelua Lorenzo Smagin kanssa, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen ja sitten komission jäsen oli Rehn, joka nyt ei kaipaa esittelyitä. Ja toisessa osassa voimme sitten keskustella Carlo Cottarellin kanssa, Stefan Colignonin ja Andre Sapirin kanssa. Ja sen jälkeen sitten menetty ilman puhujalistaa. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia, että meidän on päätettävä 18.15, eli varttia yli kuusi. Emme voi jatkaa nyt puoli seitsemään, koska aloitimme etuajassa. Ja pyydän anteeksi, koska minun täytyy lähteä täältä hiukan aikaisemmin, koska meillä on kolmikantaneuvottelut käynnistymässä. Eli pidemmittä puheitta ensimmäinen puhuja, Lorenzo, ole hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Arvoisat ekon valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella kansanne aiheesta, joka on sekä ajankohtainen että erittäin tärkeä. Ajankohtainen, koska muutaman viikon kuluttua komissio tulee esittämään oman lainsäädäntöehdotuksen ja noin kuukauden päästä Van Rompuy tulee esittämään Task Force-työryhmän raportin. Ja viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että nyt on todellakin korkea aika puuttua taloushallintoon ja Euroopan unionin vakauskehykseen, erityisesti euroalueella. Jos halutaan euroalueen kehystä vakauttaa, niin meidän täytyy ensinnäkin ymmärtää, mikä epäonnistui edellisen systeemin ja järjestelmän yhteydessä ja mitä riskejä saattaa syntyä, mikäli ei puututa tämänhetkisen tilanteeseen. Nyt ollaan pitkältikin samaa mieltä siitä, mitä ongelmia on ollut olemassa, mitä, miksi järjestelmä epäonnistui. Erityisesti nyt on kyse siitä, että budjettikurin liittyvät järjestelmät eivät toimineet. Ja meidän täytyy muistaa, että myöskin vakaus- ja kasvupakettiin liittyvät päätöksentekojärjestelmät eivät toimineet riittävän nopeasti. Toisaalta rahoitusmarkkinat eivät toimineet odotetulla tavalla, kun velkataakka kasvoi entisestään vaan tästä syntyi todellakin globaali rahoitus- ja talousalan kriisi, pahin sellainen toisen maailmansodan jälkeen. Ja euroalueella epätasapaino kes- korostui entisestään, koska ei riittävällä tavalla pystytty vaalimaan alueen kilpailukykyä. Ja tämä taas tarkoitti sitä, että tästä syntyi sietämätön paine eräille jäsenvaltioille. Euroalue kuitenkin pystyi vastaamaan tähän haasteeseen ja niin me tiedämme, että tiettyjä asioita ilmeni, joita ei pystytty EMUn alkuvaiheessa vielä ennakoimaan noin kymmenen vuotta sitten. Jäsenvaltioilla on ongelmia esimerkiksi velanhoitoon liittyen, ja tätä ei pidetty aikanaan tarpeellisena, sillä vakaus- ja kasvusopimusta pidettiin juuri välineenä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Toinen asia on se, että rahoitusmarkkinat voivat nopeasti muuttaa luottoluokitusta maiden kohdalta. Se, että varoja voidaan saada esimerkiksi yrityksen tai jopa valtion vararikon kautta ilman, että olisi missään vaiheessa investoinut näihin, niin se antaa ymmärtää, että nyt on puututtava tilanteeseen. Eli tämmöisiä kysymyksiä ei ole vielä käsitelty. On hyvä, että komissio ylipäätään tämän asian nyt ottaa esille. Kolmas ongelma liittyy siihen, että tästä saattaa syntyä systeemiriskejä koska rahoitusmarkkinoilla on linkkinsä to, linkit hyvin pitkälle. Ja tämä osoittaa, että tai tämä on osoituksena siitä, että euroalue on ollut aika heikko. Lisäksi meidän täytyy muistaa erittäin tärkeä kysymys. Minkälaisia muutoksia on tehty euroalueella institutionaalisella tasolla? Tällä hetkellä on siirrytty siihen ajatteluun, että kyse ei ole vain ainoastaan pienestä ongelmasta, kuten Kreikan tapaus osoitti. Nyt kyse on enemmänkin systeemiongelmasta. Silloin, kun markkinat huomasivat, että Kreikka ei välttämättä olekaan maksukykyinen, niin tilanne muuttuu huomattavassa määrin. Lisäksi sekä euro että muutkin joutuvat tämän kohteeksi. Rahoitusmarkkinoilla syntyi suuria ongelmia toukokuun alkupuolella, erityisesti tietyillä osa-alueilla, jopa suuremmassa määrin kuin sillä hetkellä, kun Lehman Brothers kaatui syyskuussa 2008. Ja en nyt käy tätä asiakirjaa läpi, mutta liitteestä käy ilmi, miten suuresta kriisistä oli kyse niin ehkä minun pitäisi pikkasen hidastella. In my, in my written contribution provide... Niin, tästä niin löytyy muutamia indikaattoreita, jotka osoittavat, kuinka vakavasta kriisistä oli kyse ja minkälaisia riskejä se toi mukana euroalueelle. Eli toukokuun alkupuolella globaali rahoitusjärjestelmä oli tuhon partaalla. Eli tilanne oli pahempi kuin Lehman Brothersin kaatumisen jälkeisinä päivinä. Markkinat olisivat kaatuneet toden totta, mikäli päämiehet eivät olisi päättäneet sinä ajankohtana luoda tällaista vakausrahastoa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden avuttamiseksi. Ja EKP e ei halunnut tietyillä markkina-alueilla puuttua tilanteeseen. Ja tämä johti sitten siihen, että voitiin luopua tietynlaisesta spekuloivasta lähestymistavasta. Ehkä nyt ei pidä paikkaansa sanoa, että vastaavallaisia riskejä kuin viime syksynä ei pääsisi enää syntymään, paitsi jos kevään aikana esille tulleet ongelmat eivät tule riittävässä määrin käsiteltyä. Ja Van Rompuyn työryhmän tehtävänä on laatia konkreettisia ehdotuksia tämän estämiseksi. Ja nämä ehdotukset tähtäävät euroalueen ongelmien poistamiseen, jotta euroalue voisi olla vahvempi jatkossa. Ja tämä on todellinen haaste, jonka olemme kohdanneet. Mitä tulee euroon institutionaaliseen rakenteeseen, niin meidän pitäisi luopua tällaisesta yksioikoisesta lähestymistavasta ja arvioinnista. Ensimmäinen on se, että usein taloustieteilijät sanovat, että markkinat aina ovat oikeassa ja pyrkivät sitten osoittamaan sormella jäsenvaltioiden suuntaan. Me tiedämme, että markkinat ovat olleet joskus väärässä, erityisesti hintojen suhteen ja myöskin tällä hetkellä, kun katsotaan hinnoittelua, ja ne ovat hyö myöskin jatkossa todennäköisesti aina silloin tällöin määrässä. Silloin kun puhutaan jäsenvaltioiden toimintavelvoitteesta korjata budjettivaje, niin se ei toimi aina. Jos me todellakin haluamme puuttua tilanteeseen fiskaalipuolella, niin sen edellyttää todellakin vahvoja institutionaalisia Euroopan unionin jäsenvaltioiden järjestelmiä, eli automaattisia sanktioita ja tiukempia sääntöjä. Toinen asia, mitä tulisi välttää, on se, että että me tunnustamme, että kriisit vain monistakin eri syistä voivat syntyä uudestaan ja uudestaan, joten meidän täytyy vain varautua niihin, jotta me voimme todellakin vastata syntyviin haasteisiin. Se, että voitisi löytyä yksinkertainen ratkaisu ongelmiin, niin se ei pidä paikkaansa. Mehän tiedämme, minkälaisia riskejä voi syntyä ja että seurauksetkin voivat olla odottamattomat. Tämän tyyppisiin kysymyksiin meidän tulisi paneutua. Ja haluaisin ottaa nyt esille kolme asiaa, jotka liittyvät kuriin, valvontaan ja kriisin hallintaan. Mutta alkuun pari yleistä huomiota. Ensinnäkin toteaisin, että nämä ehdotukset eivät muuta euroalueen perusluonnetta, erityisesti kun puhutaan taakan ja vastuunjaosta budjettipolitiikan saralla. Tästähän vastaavat jatkossakin kansalliset tahot. Eli meidän mielestämme tässä ei tarvita yhtä yhtenäistä euroalueen budjettipolitiikkaa, eli tämmöistä yhtenäistä unionia tällä saralla, vaan kansallisia politiikkoja pitää johdonmukaistaa euron intressien mukaisesti. Ja me tulemme tältä pohjalta etenemään euroalueella. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että meidän todellakin täytyy keskittyä siihen, että voimme vahvistaa euroalueen maiden budjettikuria ottaen huomioon sopimuksen artikla 136. Sehän lisättiin uuteen sopimukseen juuri siitä syystä, että alueen valtiot tarvitsevat laajempaa ohjausta ja hallinnointia. Ja mikäli toivotaan, niin silloin tätä voitaisiin käyttää myöskin koko Euroopan unionin alueella. Mutta meidän täytyy myöskin varoa, ettemme käytä sellaisia välineitä, jotka ovat tarpeen ainoastaan euroalueella. Lisäksi myöskin nykyinen sopimus antaa parantamisen mahdollisuuksia toiminnallemme esimerkiksi toissijaisen lainsäädännön kautta sitä paremmin toteutetta tai täytäntöön panemalla tilanne voisi parantua. Tämä mainitaan myöskin meidän ehdotuksessamme. Ja todettakoon, että meillä ei ole mahdollista edes odottaa uusien korjauksien tekemistä sopimukseen, sillä markkinat toimivat hyvin nopeasti ja meidän täytyy myöskin nopeasti vastata tilanteeseen. Eli vastauksia kaivataan. Ja jos vastaukset eh, eivät tule, koska ratifiointiprosessi on pitkä, niin silloin emme saa myöskään toimivia ratkaisuja aikaiseksi. Mitä tulee sitten näihin kolmeen uudistuksen pilariin, niin todettakoon, että taloushallintoon liittyen olemme 7. syyskuuta ECOFIN neuvostossa hyväksyneet päätöksen, jonka komissio esitti. Eli parempi taloushallinto tarkoittaa sitä, että me teemme parempaa yhteistyötä kansallisella eurooppalaisella tasolla. Ja EKP todellakin kannattaa tällaisen kehyksen laatimista, joka tarkoittaisi yhteisten vähimmäissääntöjen käyttöönottoa. Ja tämä taas johtaa siihen, että kansallinen arviointityö voi olla vielä johdonmukaisempaa ja itsenäisempää. Ja sitä kautta voidaan varmistaa, että ongelmilta voitaisiin välttyä. EU-alueella meidän täytyy ottaa käyttöön viisi toimenpidettä. Johdonmukaisempia ja tehokkaampia menettelyjä silloin, kun arvioidaan talousalueen kehittymistä. Lisäksi täytyy ottaa käyttöön käännetty todistustaakki, koska, todistustaakka, koska se vahvistaa myöskin neuvoston ja komission toimintamahdollisuuksia. Lisäksi tarvitaan keskittymistä juuri julkisen velan tilanteen seuraamiseen ja automaattisiin tai lähes automaattisiin sanktioihin. Komission tiedonannossa, joka annettiin toukokuun alussa, se menee oikeaan suuntaan, mutta meidän mielestämme sen pitäisi mennä vielä pidemmälle. Tässä pitäisi ottaa huomioon pari asiaa. Komissio ei vielä sano, että missä määrin tämä arviointi laadun osalta voi olla riittävän itsenäinen ja riippumaton. Me todellakin toivoisimme, että kilpailupääosastossa käytettävät menettelyt ja komissaarien rooli korostuisi myöskin DG Ekfinissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tulee tilastoihin, niin meidän tulee todellakin paneutua niihin ja huomioida myöskin Eurostatin mahdollinen panos. Komissio paraikaa ei ole paneutunut meidän mielestämme riittävästi tähän virtaviivaistamiseen. Me olemme jo havainneet, että prosessit kestävät liian pitkään ennen kuin voidaan ryhtyä käytännön toimenpiteisiin, eli ennen kuin voidaan puuttua jäsenvaltioiden toimintaan tavalla tai toisella. Eli me toivomme, että jatkossa voidaan ryhtyä toimiin myöskin arvioinnin pohjalta, jonka komissio tekee. Jos Kreikan osalta näin olisi toimittu, niin monilta ongelmilta olisi voitu välttää tai ne eivät olisi olleet niin suuria. Mitä tulee valvontaan, niin meidän mielestämme on tarpeen tehdä suuria muutoksia tällä saralla, ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat. EKP on ehdottanut hälytysjärjestelmän käyttöön otosta, joka pitää sisällään muutamia indikaattoreita, jotka osoittavat, että, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voidaan puuttua tilanteeseen. Ja me rohkaisemme komissiota toimimaan vielä kunnianhimoisemmin ja toimimaan siten, että jäsenvaltiota rohkaistaisiin pitkäaikaisempaan budjetin kuriltaan järkevän toimintaan. Sitten kolmanteen osa-alueeseen eli kriisin hallintaan. Erään teorian mukaan ennaltaehkäisy johtaa kriisien välttämiseen. No se on pelkkä teoria. Käytäntö on osoittanut, että kriisejä ilmenee, vaikka järjestelmät ovatkin käytössä kriisien ehkäisemiseksi. Ja niin kuin jo totesin, olisi väärin ja järjetöntä ajatella, että kriisejä ei tämän uuden järjestelmän kautta voisi enää syntyä. Ja kokemushan on osoittanut, että kriisit kuitenkin syntyisivät. Mitä tulee vakausrahaston käyttöön, niin siihen liittyen voimme sanoa, että euro olisi aika hauras spekulaatiota kohtaan, jos meillä ei olisi tällaista järjestelmää olemassa. Eli nyt herää kysymys siitä, miten voimme ottaa käyttöön sellaisen järjestelmän, joka mahdollistaa kriisien ehkäisemisen, mutta ilman, että syntyisi suurempien ongelmien vaara. Kyse on lähinnä ehdollisesta toiminnasta. Puututaan rakenteellisiin kysymyksiin, jotka liittyvät rahoitukselliseen tukeen, joka on taas ohjattavissa ongelmien kourussa kamppaileville jäsenvaltioille. Minä en usko, että Euroopassa pitäisi pyörää lähteä keksimään uudestaan. Meidän täytyy katsoa vain, mitä IMF on toiminut ja kokemukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot eivät välttämättä halua saada tukea IMFltä, koska niihin liittyy kovia ehtoja. Ja EKPn ehdotus menee pitkälti samaan suuntaan, eli että meillä on, olisi käytettävissä tehokas ratkaisumalli, joka kuitenkin estää spekuloinnin. Kriisinhallintaan liittyen tulee mieleen myöskin monimutkikampi aspekti, jota pitäisi käsitellä, ja se liittyy juuri yksityisen sektorin toimintaan kriisitilanteessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että julkisia varoja ei pitäisi käyttää yksityisen sektorin pelastamiseksi, joka on tehnyt vääriä päätöksiä. Koska silloin me takaisimme kaikki menetykset ja ottaisimme riskin itsellemme. Tätä asiaa käsiteltiin myöskin kriisin jälkeen ja keskustelut ovat osoittaneet, että meidän täytyy löytää yksinkertainen järjestelmä, joka vaatii uudistuksia. Jäsenvaltion maksukyky on toinen asia kuin yrityksen maksukyky tai rahoituslaitoksen maksukyky. Kyse on siitä, minkälainen on jäsenvaltion poliittinen ja taloudellinen tilanne ja miten se kykenee itse vakauttamaan tilanteensa. Jos jäsenvaltio sitoutuu johonkin pelastusohjelmaan, johon voidaan investoida muiden taholta, niin silloin jäsenvaltiota ei voida pitää maksukyvyttömänä. No miksi tässä tilanteessa ei voitaisiin puuttua tilanteeseen, mutta jos me emme toimi riittävän tehokkaasti, niin se tarkoittaisi sitä, että tässä tarjoutuu keinottelijoille mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Jos järjestelmä on yksi liian yksinkertainen, se voisi olla myöskin liian hauras. Ja mitä tulee taas markkinatilanteeseen, niin jos järjestelmä ei ole riittävän äh, vakaa, niin tämä ongelma saattaa siirtyä myöskin muiden maiden puolelle. Eli tekstin laatijahan on täällä paikalla, joten jos teillä on jotain kysyttävää, niin hänen puoleenkin voitte kääntyä. Minun mielestäni tällä hetkellä tilanne on sellainen, että Tämä IMFn asiakirja korostaa juuri tätä niin sanottua tarpeettomuuden aspektia, myöskin sitä, että tällaiset turhat muutokset eivät ole tarpeen, eikä myöskään ole todennäköistä, että näin voitaisiin välttyä näiltä ongelmilta. Me tiedämme, että tehdyt päätökset ovat johtaneet luottamuksen lisääntymiseen. Me tiedämme, että tässä tarvitaan vielä jonkin aikaa, mutta jossain vaiheessa kuitenkin pääsy rahoitusmarkkinoille varmistui. Mikäli muutoksia on tehtävä velkakysymyksiin liittyen, niin se onnistuu vain ja ainoastaan sopimusten kautta, eli silloin kun velkoja ja velallinen sopivat asioista. Muita toimia jotka ovat yksipuolisia, niin johtavat ongelmiin ja vaikuttavat haitallisesti myöskin rahoitusmarkkinoihin. Ja tässä suhteessa on, täy- on muistutettava siitä, että me tarvitsemme todellakin tällaisen yhtenäisen lähestymistavan, jotta jäsenvaltiot voivat tarvittaessa sopia asioista, eli että velkojat ja velalliset pääsevät yhteisymmärrykseen ratkaisumallista. Ja jotta synnytä, voidaan välttyä suurimmilta ongelmilta, niin me tarvitsemme varoja juuri eh, laitosten pelastamiseksi. Vain tällä tavalla ne, jotka ovat halukkaita myymään eh, velkainstrumentteja, niin voivat myöskin saavuttaa halutut tulokset. Yhteenvedonomaisesti voin sanoa, että Euroopan unioni on asetusten ja määräysten yhteisö, joista jäsenvaltiot ovat sopineet. Ja tämä liittyy sekä rahoituskuriin jäsenvaltiotasolla että myöskin siihen velvoitteeseen, että jäsenvaltiot maksavat velkansa. Joten meidän täytyy olla tarkkana, jos me olemme ottamassa käyttöön poikkeuksia näihin määräyksiin jotteivät jäsenvaltiot voi yksipuolisesti lähteä muuttamaan näitä sopimuksia. Euroopan unioni tarkoittaa myöskin euron osalta lakien ja määräysten noudattamista. Ja näitä periaatteita meidän tulisi vahvistaa eikä ottaa käyttöön poikkeuksia, koska me tiedämme, että se saattaa johtaa koko unionin vakauden ja johdonmukaisuuden heikkenemiseen. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Tälle on annettu jo merkkejä, että halutaan esittää kysymyksiä ja kuulemme niitä sen jälkeen, kun olemme ensin kuulleet komission jäsentä. Eli voitte tänne heilutella, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Komission jäsenellä on varmasti mielenkiintoisia asioita sanottavana, eli komission jäsen puheenvuoron teille. Thank you, dear Madam Chair and uh, distinguished uh... Kiitoksia rouva puheenjohtaja ja arvoisat Ekon valiokunnan jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä lämpimästi läpimurrosta saada hyväksytyksi nämä uudet rahoitusvalvontapuitteet hyväksytyksi ja voimaan. Lisäksi haluan kiittää teitä tämän tärkeän tilaisuuden, kuulemistilaisuuden järjestämisestä. Tämä on myös erittäin ajankohtainen aihe, tämä taloushallinto. Mitä tulee tämä vahvistettu taloushallinto ja valvontapuitteisto tuovat uutta järjestystä alalle Euroopassa linjassa – sosiaaliseen markkinatalouteen, joka meillä on voimassa. Ja luonnollisesti tämä myös tuo luottamusta Euroopan talouteen. Tämä on tärkeä päätös ja lisää on toden totta vielä tulossa. Viittaisin nyt lähe, lyhyesti komission aiemmin tällä viikolla julkaistuun talouskatsaukseen, mitä tulee talouden näkymiin. Me olemme sitä mieltä, että talouden elpyminen on nyt paremmalla pohjalla. Erityisesti johtuen viennin kasvusta, mutta myös kotimainen kysyntä on parantunut ja vaikuttaa nyt niin, että meidän tämän vuoden talouskasvuarviomme on 1,8 prosenttia. Taloutemme Äh, talouteemme liittyy myös se, että työttömyys on, äh, on vakautunut tälle tasolle ja työllisyys nyt kasvussa lähes kaikkialla Euroopan unionissa. Kasvualusta on nyt varsin vakaa, mutta ei tässä vielä voi jäädä lepäämään laakereilleen erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin lyhyen aikavälin kasvunäkymät ovat vielä epävarmat kasvu Yhdysvalloissa on ollut laskemaan päin ja rahoitusmarkkinat ovat Euroopassa eh, edelleen eh, varsin hauraat, erityisesti mitä tulee valtion velkaan. Mitä tulee pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin, nekin ovat varsin maltilliset keskimäärin alle puolitoista prosenttia tulevien kymmenen vuoden ajalle, ja tämä ei luonnollisesti ole tyydyttävää eikä tarpeeksi Euroopalle, sen työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Olen vakuuttunut siitä, että meille kaikille on selvää, että me vielä ole selvillä vesillä ja että juuri luottamuksen palauttaminen on yhä tärkeää ja luottamuksen vahvistaminen vaatii toimintaa kaikilla rintamilla. Saatatte muistaa, että kun esittelin teille tammikuussa poliittiset painopistealueeni, juuri peräänkuulutin vakaus- ja kasvusopimuksen vakauttamista ja juuri vakaata kasvua. Samoin ehdotin laajempaa ja syvempää talouden valvontaa niin finanssipolitiikassa kuin muiltakin aloilta. Ja tämän tyyppisiä ehdotuksia olemme komissiossa jo tehneet. Nyt on siis kulunut yhdeksän kuukautta. Monia kuulemiskierroksia on järjestetty ja olemme kyllä jo hyvän matkaa kulkeneet tätä tietä. Viimeisimpänä, niin kuin Lorenzo erinomaisesti tuossa selitti, meidän oli ryhdyttäväinen näkemättömiin toimiin äh, säilyttääksemme äh, rahoituksen vakauden Euroopan unionin tietyissä osissa ja näin ollen koko Euroopan unionissa. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päättäväiset toimet ja myös äh, Euroopan keskuspankin päättäväiset toimet auttoivat yhtenäismarkkinoitamme ja sammuttivat palon alkuunsa Lehman Brothersin kaatumisesta Yhdysvalloissa on tosiaan nyt kaksi vuotta. Ja tämä oli aika dramaattinen muistutus katastrofista, jonka me Euroopan unionissa onnistuimme välttää. Vähältä piti, mutta Lehman tapausta ei ole Euroopassa syntynyt. Tähän päästiin, koska koska meillä oli rahoitustakuut ja tämä yhteinen tukemme ja rahoitusvakauden ansiosta, johon kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Samoin sitten korjaustoimet, joihin liittyy myös tämä pankkien stressitesti sekä keskuspankin päättäväinen toiminta. Näiden toimien kaikki nämä toimet yhteensä olivat tuossa keväällä ja kesällä hyvin ratkaisevia tilanteen purkamiseksi. Me olemme luonnollisesti tarkkaavaisia ja valmiit toimimaan samalla, kun me pyrimme kriisien hallintaan ja korjaaviin toimiin meidän täytyy tässä rinnalla ää, taloushallintoa Euroopassa – pitkällä aikavälillä parantaa. Ensimmäiset askeleethan otettiin jo keväällä, kun vahvistettiin Eurostatin tilintarkastusvalmiuksia eh, ja juuri mitä tulee jäsenvaltioiden julkisiin tileihin. Vahvistettu taloushallinto on ollut komission eh, tiedonannossa eh, esillä toukokuussa ja sitten karttaa valmisteltaessa kesäkuussa. Ensimmäinen konkreettinen tuote, joka näistä juuri Eurostatin tilintarkastusmahdollisuuksista on syntynyt, on tulossa ensi tammikuussa. Tästä on jo päätetty ja neuvosto on komission aloitteesta muuttanut sääntöjään niin, että että tämä uusi rahoituskausi todella otetaan käyttöön ensi tammikuusta. 29. Maalis, äh, syyskuuta eli kahden viikon kuluttua esitetään joukko lainsäädäntöehdotuksia, jotka muuttavat äh, kaikkein kiireellisimpiä pienempiä välineitä lainsäädännön suhteen. Ja tämä Euroopan uusi ohjausjakso liittyy myös budjettikuriin sekä Eurooppa 2020 hankkeeseen sekä makrotalouden epätasapainon välttämiseen. Tämä uusi ohjausjakso mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat itse toimia ja niiden budjettitilannetta voidaan jo ennalta valvoa, kun tarpeen. Euroopan tasolla keskustelemme talous- ja finanssipolitiikasta yhdessä ennen kuin kansallisella tasolla sitten tehdään budjettipäätökset. Hyvät valiokunnan jäsenet, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat aivan keskeisessä roolissa näiden teimien, toimien suhteen. Euroopan uusi ohjausjakso siis käynnistyy tammikuussa ja komissio tekee omat johtopäätöksensä tämän jälkeen ja neuvosto keskustelee vielä talven aikana huippukokouksessaan – asiasta ja neuvosto tulee sitten toimittamaan strategisia mm, poliittisia suuntaviivoja koko unionille, kaikille sen jäsenvaltioille. Ja nämä suuntaviivat tulisi vakaus- ja konvergenssiohjelmissa jäsenvaltioiden ottaa huomioon. Ja todella tähän palataan sitten huhtikuun huippukokouksessa. Komissio arvioi näitä poliitikkoja ja sitä, miten jäsenvaltiot ovat äh, näitä panneet käytäntöön. Jos tätä ei pidetä riittävänä, neuvostolle suositellaan spesifisiä äh, suosituksia sitten kesäkuulle kun jäsenvaltiot saavat budjettinsa valmiiksi toisella vuosipuoliskolla ensi vuonna, vuoden jälkipuoliskolla, oletan, että ne ottavat nämä suositukset vastaan. Mitä sitten tulee parlamentin vaikutusvaltaan liittyen tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon, niin tekisin ihan konkreettisen ehdotuksen. Mielestäni olisi erittäin hyödyllistä ja myös perusteltua ja hyväksi, jos Euroopan parlamentti voisi antaa oman panoksensa heti ohjausjakson aluksi, mahdollisesti samoihin aikoihin, kun vuosittainen taloushuippukokous järjestetään. Ehkä voitaisiin järjestää parlamentti konferenssi, jossa Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit kokoontuisivat keskustelemaan yhteisistä haasteista ja vertailemaan poliittisia näkymiä tulevalle vuodelle. Vuosittainen kasvututkimus esitellään myös tuossa konferenssissa niin, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat nämä tiedot. Tämä mielestäni varmasti auttaisi luomaan todellista eurooppalaista henkeä taloudelliseen päätöksentekoon ja todellista parlamentarismia, ja tästähän hyötyisivät kaikki Euroopan kansalaiset. Toivoisin, että tätä konkreettista ehdotusta niin tarkastelisitte ja pohtisitte. Niin, hyvät naiset ja herrat, vielä jokunen sana lainsäädäntöpaketista, joka on kahden viikon kuluttua siis tulossa. Mitä konkreettista se sisältää? Ehdotusten pyrkimyksenä on vahvistaa talous- ja rahaliiton äh, talouspilaria ja tietenkin äh, poliittista koordinointia ja valvontaa äh, taloushallinnon alalla niin, että saataisiin aikaan vakaata kasvua sekä luotaisiin työpaikkoja. Meillä on oltava selkeät, uskottavat, tehokkaat säännöt, joiden, joiden toteutumista myös valvotaan. Ja tämä perustuu erityisesti kahteen seikkaan. Ensinnäkin mekanismien on oltava, mitä tulee tähän valvontaan ja myös kannustimiin tai mahdollisiin sanktioihin, niin nämä tulee saada huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin mikä nyt tällä hetkellä on tilanne. Näinhän sopimuksen ennaltaehkäisevää luonnetta voidaan vahvistaa. Siis ei viime hetkellä, kun vahinko on jo tapahtunut, silloinhan tässä ei ole mitään järkeä. Ei vaan todella ennalta. Näin varmasti sääntöjen kunnioittaminen olisi myös houkuttelevampaa kuin mitä se nyt tällä hetkellä ehkä on. Ja toiseksi näiden valvontamekanismien täytäntöönpano ei saa luonnollisesti johtaa epätoivottuihin tuloksiin. Kun puhutaan esimerkiksi äänestysmenettelyistä, niin komission ehdotus mekanismin käytäntöön saattamiseksi esimerkiksi liiallisen vajeen kohdalla tulisi hyväksyä ellei tai saada aikaan, ellei neuvosto sitä määräajassa hylkää. Siis tähän hän Lorenzokin viittasi. Tässä siis ei tarvittaisi määräenemmistöä, hyvä, jotta hyväksytään komission suositus, mutta toki määräenemmistö voisi sitten käyttää vetoa, veto-oikeutta näin halutessaan. Tämä on mahdollista nykyisen sopimuksen puitteissa. Ja näin voidaan tehdä nopeastikin artiklan 136 perusteella euroalueen maiden suhteen. Ja mitä tulee taas euro 27 ajatellen EUn budjettia, niin uusien rahoitusnäkymien puitteissa tämä myös on mahdollista. Eli tiukemmat säännöt ovat tulossa voimaan emmekä halua, että ne ovat yhtään sen monimutkaisemmat kuin vaikkapa jalkapallon säännöt. Eiväthän pelaajatkaan voi joka kerta, kun virhe tehdään kentällä, pysähtyä neuvottelemaan erotuomarin kanssa säännöistä. Olen ollut sekä pelaaja että tuomari ja Tiedän, kuinka ärsyttävää on, jos pelisääntöä yritetään muuttaa kesken kaiken. Eli jos maat rikkovat sääntöjä, ne asettavat myös eurooppalaiset kumppaninsa huonoon riskaabelin asemaan. Niin, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ehkäpä lopuksi joitain pohdiskeluja tämän prosessin jatkosta. Aika on rahaa ja me tarvitsemme uusia välineitä, jotta parempi taloushallinto tulee todelliseksi ja toimivaksi mahdollisimman pian. Meillä ei ole varaa odotella. Ja tähän liittyvät myös makrotalouden epätasapainot tai makrotalouden epätasapainon käsittely. Me ehdotamme ihan rakenteellista välinettä, jotta jotta makrotalouden epätasapaino voitaisiin havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja jos rahoituskuri, budjettikuri toteutuu, niin näin voitaisiin esimerkiksi Espanjan ja Irlannin kaltaiset tilanteet havaita ennalta. Niissähän kyse oli makrotalouden epätasapainosta. Ja me teemme hyvin syvää luotaavat maa-analyysit ja voimme näin myös antaa eri jäsenvaltioille erilaisia suosituksia tämän uuden mekanismin kautta. Saatatte muistaa, että puheenjohtaja Barroso unionin tilapuheessaan viime viikolla ehdotti Euroopan parlamentille, ja samoinhan muuten teki kirjassaan puhemies Busekille, niin hän ehdotti, että lainsäädäntöehdotukset, jotka liittyvät taloushallintoon, tulisi ottaa nopean käsittelyn Euroopan parlamentissa, niin että ne saattaisiin hyväksyttyä mahdollisimman pian. Todella rohkaisisin teitä näin toimimaan ja mitä kohteliaimmin pyytäisin tukeanne tälle ehdotukselle. Teille on jo esitetty perustelut omien mietintöjenkin kautta Fejanina Beresin mietinnöt asian kiireellisyydestä. Ja minulla ei ole mitään lisättävää heidän selväsanaiseen viestiinsä asian kiireellisyydestä. Joten siirrytään yhdessä seuraavalle tasolle. Toivon, että te voitte ja me yhdessä voimme Eh, olla vieläkin nopeampia kuin valvontapaketien suhteen. Silloinhan eh, käsittelyaikaa tarvittiin vuosi. Toivottaisin, toivoisin, että eh, vielä ennen ensi vuoden kesätaukoa olisimme jo saaneet nämä asiat hoidettua. Haastan teidät tähän. Ja niin pian, kun te saatte nämä ehdotukset, olette varmasti kanssani samaa mieltä siitä, että tämä aikataulun pitäisi olla mahdollinen ja se pitäisi tehdä mahdolliseksi. Lopuksi toteaisin, että pitäkäämme nyt kiinni tästä mahdollisuudestamme vahvistaa taloushallintoa. Meillä on jo voimakas rahaliitto, jolla, joka sitten tarvitsisi vahvemman, paremman talousunionin. Ja nyt on kyllä korkea aika tähän tavoitteeseen pyrkiä. Nyt mielelläni kuulisin nämä kommenttina. Kiitos. Thank you very much, uh, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Eli sitten meillä on puolisen tuntia keskustelua varten. Täällä on seitsemän ihmistä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Nicholas Shuntis, Annie Podimata, Leonardo Dominici, Vicky Ford, Edward Cicluna and Lisa Ferreira. Anybody else now, Mr. Alku muu vielä, Feijo. Ne Shuntis te olette jo listalla. Ja Sven haluaa Ramonkin haluaa puhua. Niin Anni, sinäkin olet täällä jo. No niin. Eli puhukaa korkeintaan minuutti tai muuten ei ehditä kuulla vastauksia. Ja varmaan täytyy ottaa teidät kolmen ryhmissä. Eli myöskin näiden vastausten pitäisi olla aika lyhyitä. Ja sehän on aina mahdotonta. Mutta Filip, ensin sinä ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli kysymys kummallekin puhujalle. Eli nämä rajoitetut kriteerit tai indikaattorit, jotka mainitsitte. Eli mitä meidän pitää seurata? Ja kyse ei ole pelkästään alijäämistä tai ylijäämistä. Haluaisin tästäkin kuulla vähän lisää. Mutta ehkä indikaattoreita, jotka liittyvät kestämättömyyteen joissain tietyissä talouksissa. Eli epätasapainoja tai riippuvuutta ei uusiutuvista energialähteestä jotain tällaista. Eli miten näette tämän? Ja sitten Vinis Magilta kysyisin. No, olin aika järkyttynyt, että EKP puuttui keskustelun rahansiirtoverosta. Ja jos nyt katsotaan näitä ali- tai ylijäämiä, silloin ei täydy pidä puuttua siihen, mistä resurssit saadaan tai miten ne käytetään. Eli tästä olin hiukan yllättynyt. Ja sitten oli Reinille vielä pari asiaa. Me tietysti tuemme ajatustanne siitä, että varhaisessa vaiheessa ohjausjaksossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti yhdessä otetaan mukaan keskusteluun. Se on tietysti hyvä ajatus. Ja sitten myöskin tämä haaste, että nopeuttaisimme tätä aikataulua. Seuraavaksi Juntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pari kysymystä ja muutama kommentti. Kuuntelin tarkkaavaisena EKPn ja komission edustajia. Te viittasitte kriisin analysointiin ja olette suht tyytyväisiä siihen, miten kriisin reagoitiin. Minun mielestäni tämä on kyllä huono reaktio. Minä en usko, että näin huomioidaan kansalaisten tarpeet. Täällä viitattiin jalkapalloon, mutta jalkapallokin on peli, joka ei aina toimi oikein. Me olimme siis kriisin kourissa ja kriisiä pyritään korjaamaan tai kriisistä yritetään päästä eroon taloushallintoa vahvistamalla. Kollega Rehn, luuletteko, että kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, miten te hallitsette. Te, tehän toimitte oikeastaan epädemokraattisesti. Te olette vieneet päätäntävaltaa kansalliselta tasolta eurooppalaiselle tasolle ja nyt yritätte toimia tällä tavalla. Kysehän on oikeastaan siitä, että miten puutumme lamaan, miten taistelemme työttömyyttä vastaan, miten varmistamme solidaarisuuden. Ja vielä kysymys keskuspankin edustajalle. Tämän haluaisin nyt todeta. Taloustieteiden opiskelija tietää hyvin, että valuuttaunioni kaapi, kaipaa mekanismia myöskin valuuta, luottosektorilla. Minä uskon, että spekulointi perustui juuri tähän, kun Kreikan ongelmat ilmenivät. Eli tällaista mekanismia ei ollut käytettävissä. Miten EKP aikoo sitten puuttua tällaisen luotonantopolitiikkaan? Kiitoksia. Sitten Anni. Kiitoksia. Kiitoksia keskuspankin edustajalle tästä alustuksesta. Te puhuitte nyt markkinoilla olevista epäilyksistä ja siitä, ettei näitä epäilyksiä saisi olla enempää. Sehän oli Kreikan kriisin alku. Tehän torjuitte sen suunnitelman, joka liittyy velan takaisinmaksoon – Kysehän on hyvin velkantuneista valtioista. Ja sanoitte, että parasta olisi luoda mekanismi, joka pohteutuisi luottamukseen ja arviointeihin, ja jonka avulla voitaisiin jälleen investoida näihin ongelmamaihin. Nyt haluaisin kuulla, että kommentoisitte vähän, tämä koskee myöskin Reenia. Eli mitä tapahtuu nyt tälle markkinoiden painostukselle Kreikkaa kohtaan. Se on erittäin korkea painostusta, vaikkakin aika monta kuukautta sitten jo tehtiin sopimus mekanismista, joka liittyy arviointiin ja luottamukseen. Kaikki tärkeimmät tahot ovat mukana, kansainvälinen valuuttarahasto, keskuspankki ja kaikki ovat todenneet, että tämä toimii hyvin. Mutta tästä huolimatta Kuitenkin painostusta on markkinoilla. Ja miten tähän voitaisiin puuttua tähän asiaan? Kiitos. Leonardo. Grazie Presidente, grazie Lorenzo Pinismäki. Oli... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset vieraille näistä alustuksista. Uskoakseni ongelma liittyy budjettien epätasapainoon ja talouden elpymiseen liittyviin ongelmiin. Me emme katso niinkään näitä kriteereitä, vaan enemmänkin menettelytapoja. Mutta toivottavasti komissaari voi kertoa tästä asiasta vähän enemmän. Yksinkertainen kysymys. Mitäs olette mieltä sellaisesta ratkaisumallista, että velkaantumiseen liittyen perustettaisiin eurooppalainen virasto? Eli virasto, joka voisi auttaa jäsenvaltioita silloin, kun ongelmia ilmenee. Eli tällainen ylivelkaantuminen ohjattaisiin rah- rahastoon, joka saisi taas varoja tällaisesta transaktioverosta. Kiitoksia. No niin, sitten vastauksia. Ja ensimmäisenä Lorenzo. Ja voin antaa teille vain neljä minuuttia, muuten emme ehdi loppuun asti. Kiitos. Uh, first, uh, what... Kiitoksia. Ensinnäkin, mitä kriteereitä tarkastellaan näissä menettelyissä? No asiakirjoissamme on kirjattu kriteereitä, joita pitää miettiä sekä finanssipoliittisesti että makrotalouden kannalta. Eli alijäämät, velat, jonkun maan kokonaisvelka. Ja näinhän on jo tehty paremmin tilastotiedoin. Ja nyt meidän pitää olla valmiita toimintaan. Ja sitten globaali valvonta, mitä nyt vielä ei ole tehty kymmenen vuoden aikana, on se, että tarkasteltaisiin maiden kilpailukykyä. Monet maat tukivat kehitystä, esimerkiksi mitä tulee työvoimakustannuksiin, finanssipolitiikkaan, jotka johtivat nyt kirjanpito tilanteisiin, jotka eivät olleet kestäviä. Eli nämä pitää nyt ottaa makrotalouden valvonnan ytimeen, ja löytää mekanismeja. Eli jos maahan syntyy epätasapainotilanne, joka on yletön, silloin olisi jonkinlainen varoitusvalo, joka vilkkuu, ja silloin nämä maat joutuvat hyvin raskaisiin menettelyihin tilanteen oikaisemiseksi. Sitten rahansiirtoverosta. No, siis nyt minua pyydetään puhumaan tästä asiasta kertomaan kantani varansiirtoverosta, mutta en sitä vielä ole tehnyt. No sitten tämä viimeinen oljenkorsi. No olette nähneet, mitä EKP on tehnyt viime kuukausina. Mehän toimimme sen apuna ja meillä olisi valtavia ongelmia maiden uudelleen rahoittamisen osalta, niiden maiden osalta, jotka eivät pääse markkinoille. Ja nämä ongelmat johtuvat joidenkin maiden väärästä finanssipolitiikasta. Tämä ei ole rahatalouteen liittyvä ongelma, vaan finanssipoliittinen ongelma. Ja tämä ongelma täytyy korjata. Eli rahapolitiikalla ei voida ratkaista finanssiongelmia. Ja jos jokin maa on niin pahasti veloissa, että markkinat eivät enää luota siihen, tai edes sen omat kansalaiset eivät enää luota siihen, silloin se täytyy oikaista maan sisällä eikä valvonta viranomaisen tasolla. No sitten mitä nyt sitten tapahtuu Kreikassa? No, kuten IMFn kokemus on osoittanut, aikaa täytyy kulua. Markkinat ovat menettäneet luottamuksen Kreikkaan ja siellä halutaan nyt nähdä, millainen uusi polku Kreikalla on edessään ja miten sitä pannaan täytäntöön kuukausi kuukaudelta. IMFn ensimmäinen arvio oli myönteinen ja toinen osa lainasta myönnetään Kreikalle. Ja Kreikan täytyy jatkaa tällä tiellä, mutta se kestää 9-12 kuukautta ennen kuin markkinat alkavat taas luottaa. Ja markkinat tietysti katsovat myöskin hallituksen halukkuutta toimia, joka on ollut erittäin hyvä, mutta myöskin miten yhteiskunta ja talous pystyvät jatkumaan, jatkamaan tällä tiellä. Eli EKP tukee tätä hanketta ja tähän suuntaan on jatkettava ja sitten loppuvaiheessa markkinatkin jälleen alkavat luottaa. Ja sitten lopuksi tämä velkavirasto. No velkavirasto, kuka siitä maksaa? En usko, että saamme varansiirtoverosta riittävästi varoja. Sen lisäksi, että se voi vääristää tilannetta. En usko, että se riittäisi niiden velkojen maksuun. Ja sitten on tietenkin tämä jako ongelma, kuka maksaisi mitä. Jotkut maat ovat rikkaampia kuin toiset. Eli viime kädessä tähän liittyy kysymyksiä, joita vielä ei ole tarkasteltu. Mutta siihen liittyy aika huomattavia ongelmia. Meidän täytyy myöskin puhua siitä, että rahansiirtovero välttämättä ei ole paras vero. Eli ehkä enemmänkin voitoista pitäisi verottaa yrityksiä eikä näistä rahansiirtotapahtumista. Mutta varmaan tämä riittää. Uh, Kiitoksia sitten komission jäsen ja tiedoksi. No, meillähän on jo suunniteltu keskustelua Euroopan ohjausjaksosta kokouksessa kansallisten parlamenttien kanssa ensi vuonna, mutta nyt meidän täytyy tarkastella sitä, onko tämä päivämäärä oikea. Ehkä meidän täytyy vähän aikaistaa sitä, mutta Teillä on nyt puheenvuoro, komission jäsen. Kiitoksia. Jos tätä varten tarvitsette tilaa, niin komissiosta kyllä järjestyy teille, teille sali aivan varmasti. Ja kiitoksia, että ilmaisitte valmiutenne toimia nopean käsittelyn pohjalta ja voin vakuuttaa, että voimme tehdä niin läheistä yhteistyötä kuin tarpeen on, jotta tähän merkittävään yhteiseen tavoitteeseen päästään. Vastaisin Lambertsille ja Chontisille yhdessä, koska molemmat viittasivat äh, hallintokysymyksiin. Herra Lamberts erityisesti viittasi ähm, rajoitettuun määrän indikaattoreita, mitä makrotalouden epätasapainoon tulee. Ja sitten tätä seurantaa. Minun filosofiani on seuraavanlainen – Minusta äh, ennaltaehkäisy on aina parempi kuin korjaustoimi ja siksi tarvitsisimme laajemman äh, joukon indikaattoreita, äh, siis muitakin kuin nämä finanssiindikaattorit. Eli meillä täytyisi olla ehkä puolisen tusina kuudesta kahdeksaan avainindikaattoria tässä yhteydessä. Ja näiden pitäisi olla yksinkertaisia ja helposti saatavilla ja että näiden pohjalta sitten voitaisiin analysoida suuntauksia ää, suhdanteiden suhteen, ää, tuottavuus, inflaatio ja niin edelleen. Nämähän ovat merkkejä mahdollisista makrotalouden epätasapainotiloista. Kuitenkin korostaisin, että tämä on vain yksi osa tätä talouden valvontamekanismia – kasvu ja työllisyys ja tämän ympäristön kestävä pohja, niitähän käsitellään Eurooppa 2020 aloitteessa, joka erityisesti suunniteltiin tätä tarkoitusta varten. Rova Podimattalle, te viittasitte jatkuvaan epävarmuuteen finanssimarkkinoilla, erityisesti valtionvelkamarkkinoilla – Lorenzo vastasikin jo. Itsekin näin tilanteen sellaisena, että on olennaisen tärkeää ymmärtää, että luottamuksen palauttaminen ja vahvistaminen tällaisen kriisin jälkeen ottaa oman aikansa. Kuitenkin Kreikka on nyt raiteillaan ja on tälle vuodelle jo saanut aikaan äh, rahoitusvakauden osalta hyvin vaikuttavia tuloksia ja rakennemuutokset ovat käynnissä muun muassa eläkeuudistus ja työmarkkinauudistukset. Ja tämä on aivan linjassa sen sopimuksen suhteen, jonka Kreikan hallitus teki EUn ja IMFn kanssa. Saatatte muistaa, että EUn ja IMFn ohjelma Kreikan hallituksen kanssa – sovittiin kolmeksi vuodiksi toukokuusta 2013, to, 10 toukokuuhun 2013 ja on luonnollisesti välttämätöntä ja olennaista, että Kreikka säilyttää tämän ää, tämän liikkeen kohti muutosta niin, että se todella nyt innokkaasti tekee näitä muutoksia niin finanssialalla kuin muutenkin niin, että tämä negatiivinen velkaantuminen saadaan kuriin. Sitten toteaisin vielä, että tällainen mahdollinen velkavirasto, EU-velkavirasto, johon täällä viitattiin, niin tämähän liittyy keskusteluun pysyvästä kriisihallintomekanismista. Ja luonnollisesti siihen, mitä väliaikaisia mahdollisuuksia meillä on käytössämme, kuten nyt tämä Kreikan kolmevuotinen paketti ja rahoitusvakausmekanismi, e, jonka on tarkoitus olla voimassa kolmen vuoden ajan senkin. Minusta paras tapa toimia olisi nyt ensin katsoa, miten tämä toimii ja samanaikaisesti jo arvioida olemassa olevia rahoitustakuita. Ja sitten vuoden 2011 ensi vuoden aikana todella tilannetta katsoisimme ja tämän empiirisen tutkimuksen pohjalta tekisimme ihan konkreettisen ehdotuksen pysyväksi ratkaisuksi kriisien hallinnan suhteen. Kyllä mielestäni olisi hyvä, että meillä on tällainen olisi, on parempi olla todella varovainen kuin varomaton. Samalla täytyy kuitenkin katsoa, että tässä ei tule epätoivottuja vaikutuksia. Kiitos. Um, so that... Kiitoksia. No sitten otan kaikki loput kuusi kysymystä ennen kuin annan vastauspuheenvuoron. Tästä tulee nyt ikävä kyllä pitkä lista, mutta muuten emme ehdi. Eli Ford, Skikluna, Ferreira, Feo, Giegold ja Tremosa. Eli Viki, ole hyvä. Thank you very much and for... Kiitoksia kaikesta, mitä sanoitte. Esimerkiksi kun kävitte Irlannissa kesällä, siellä olen hyvin pit... Ollaan vielä kaukana tämän kriisin ratkaisemisesta. Ja nyt kaksi asiaa. Ensinnäkin se, miten makrotaloudelliset epätasapainot voidaan oikaista silloin, kun ei voi hallita omaa korkopolitiikkaa. Ja tässä parlamentin mietinnössä on yksi ehdotus, eli se, että kansalliset keskuspankit voisivat lisätä pääomavaatimuksia kotimaisten pankkien osalta ja valvoa sitä rahamäärää tällä tavalla. No, Espanja yritti tätä, se ei onnistunut. Ja kun ajatellaan sopimuksia Vaasalissa, neuvoteltiin viikonloppuna, mitä mieltä olette siitä, onko se hyödyllinen väline? Ja se on tietysti vain väline, kun sitä ei voida, kun ei omaa korkopolitiikkaa pysty hallitsemaan. Ja sitten tästä tulee myöskin toinen kysymys, ja monet MEPit muissa valiokunnissa ovat innostuneita tästä euroobligaatiosta. Eli ehkä raha yhtäkkiä kasvaakin puissa. No tietysti, jos on euroobligaatioita, silloin ne pitää taata kunnolla, muuten tarvitaan uusi sopimus, mutta jos niitä käytetään johonkin esimerkiksi energiaverkostoon, niin miksi ihmeessä sallisitte sen, että saattaa esiintyä virheitä tai ongelmia energiaverkossa, koska jokin jäsenvaltio ei ole maksanut omaa osuuttaan. Oletteko miettineet tällaisia riskejä? Mr. Ren, perhaps also Mr. Niin minä en usko, että meidän täytyy lähteä selittelemään miksi valtio tarvitsee tämän tyyppisiä ohjelmia. Vuoden vaihdeessa? monet valtiot, Espanja, Kreikka, Irlanti, Portugali, UK ja Saksa, ovat ottamassa käyttöön finanssipuolella tällaisia ohjelmia. Pitäisikö meidän olla huolissamme, sillä yleensähän keskuspankit ovat vakauttamassa taloutta, mutta kun talous on heikoissa kantimissa ja korot ovat huippualhaalla, eli paljon pelivaraa keskuspankeilla ei ole käytettävissään, jos kollektiivisesti tämän tyyppisiä ohjelmia käytetään. Elisa. Elisa. Well, my question is uh, to the committee niin kysyisin Reniltä. Täytyy myöntää, että olen samaa mieltä jokinlaisesta yhteistyöstä, kun valmistellaan tällaista eurooppalaista ohjausjaksoa, mutta meillä on paljon kysymyksiä liittyen sanktiojärjestelmään. Ja kuinka paljon komissiossa ponnistellaan näiden sanktioiden osalta. Tietysti ongelmat liittyvät kasvuun, työllisyyteen, säännöistä poikkeamiseen ja sanktioiden avulla ei pystytä ratkaisemaan mitään näistä ongelmista. Niiden avulla maita ei saada noudattamaan sääntöjä, koska ne maat, jotka eivät noudata, ne eivät pysty noudattamaan sääntöjä, koska on hyvin vaikea noudattaa samoja sääntöjä, kun taloudet ovat erilaisia. Sitten oikeus, perustan ohjelma, ongelma. Sitten se, että rakennerahastoja leikataan vastustan sitä, koska se vaikuttaa toisiin maihin enemmän kuin toisiin. Ja sitten ongelmallinen on myöskin se, että ollaan vähentämässä äänestysoikeuksia. Nämä ovat sanktioita, jotka ovat oikeuspohjan ulkopuolelta. Ja sitten meillä oli jo sanktioita, joita ei koskaan sovellettu suurin maihin, kuten tiedätte. Eli tämä ehkä heikentää nyt komissiota ja koko tätä ehdotusta. Eli miksi keskitytään niin paljon sanktioihin ja niin vähän eurooppalaisiin obligaatioihin tai eurooppalaisen valuuttarahastoon tai kasvustrategiaan, jota me kaikki niin kipeästi tarvitsemme? Sitten Gego. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää vieraita näistä alustuksista ja erityiskiitos kuuluu komissaari Reenille. Kiitokset teille näistä kommenteista, jotka liittyvät parlamentin tekstiin. Kaikki ryhmät hän kantoivat kortteensa kekoon. Tarkoituksena oli vihdoinkin saada toimiva järjestelmä aikaiseksi. Minulla olisi lukuisia kysymyksiä teille, arvoisa komissaari. Yksi niistä liittyy sanktioihin. Minua kiinnostaisi tietää, onko kyse sellaisista sanktioista, joita sovelletaan jo tällä hetkellä sopimusten mukaisesti, vai onko tarkoituksena ottaa käyttöön uusia sanktiojärjestelmiä, ja aiotteko panostaa enemmänkin poliittisiin vaiko taloudellisiin sanktioihin? Mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen, sen suhteenhan voidaan sanoa, että se oli erittäin keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan budjetin alijäämää. Ja nyt herääkin kysymys, onko tarkoituksena ottaa käyttöön joku uusi järjestelmä, jos velkaantuminen ylittää jonkun tietyn määrän? Onko tarkoituksena sopimusta muuttaa taloushallinnon suhteen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä? Kiitoksia Fe Johanon esittelijä tästä aiheesta tehdyn mietinnön osalta. Sitten Sven. Well, um, first uh, to Mr. Ensin Vinnis Maagille yksi selvennys. Kollegani tietysti puhui näihin lausuntoihin, joita komission puheenjohtaja teki edellisessä ECOFIN kokouksessa. Ja hän otti vahvasti kantaa EKPn puolesta rahansiirtoveroa vastaan. Eli voisitteko kommentoida tätä? Ja pala- siis palaten tähän kollegani kysymykseen. Ja sitten Olli Reenin huomiot. Ja olen samaa mieltä. Meidän täytyy, kun katsotaan nyt näitä rahoitusmarkkinoiden lukemia, on selvää, että meidän täytyy toimia nopeasti, kun yritetään löytää uusi järjestelmä, jolla voidaan laajentaa taloushallintoa, jotta pääsemme sopuun jostain. Ainakin minusta on kaksi tärkeää kysymystä. Eli miten taakanjako näyttää, kun on epätasapainotilanteita, jos on epätasapainotilanteita, ja tällä hetkellä ollaan samaa mieltä siitä, että taakka kuuluu niille, joilla on alijäämiä. Ja nyt avainkysymys on, millä tavalla me voimme auttaa maita, joilla on kovasti velkoja, miten voidaan taata esimerkiksi korkotaso, johon on varaa, ja sitten kuka maksaa siitä, että nämä kauppataseet tasapainotetaan. Eli tämä ei koske ainoastaan maita, joissa on kilpailukykyongelmia, meillä pitää myöskin olla panostusta ja korkeampaa kysyntää muista maista. Eli nyt ei pidä katsoa vain Saksaan ja niihin ehtoihin, joita, joista siellä on sovittu suljettujen ovien takana, vaan katsotaan Euroopan yleistä etua, koska muuten meillä tulee suuria ongelmia päästä yksimielisyyteen, saada uutta taloushallintoa euroalueelle. Kiitos. Niin varmaan olisi voinut puhua vähän lyhyemminkin. Ramon. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla olisi molemmille vieraille kysymys. Tilastojen mukaan, Espanjan pankin tilastojen mukaan, tällä hetkellä luotonanto laskee yritysten suuntaan. Ilman varojen siirtämistä elvytystä ei voida toteuttaa. Minun mielestäni hallitus ei ole tätä huomioinut. Ja mitä tulee ta- eurooppalaisen taloushallintoon, niin ehkäpä tarvitaan Espanjassa vielä tiukempaan interventiota EKPn taholta ja myöskin komission toimesta. Vai oletteko asiasta eri mieltä? Um, to... Kiitoksia. Ensin Lorenzo, koska tiedän, että hänen täytyy päästä pois. Eli ole hyvä. It's okay, I have to leave in 10 minutes so we can... Niin lähden 10 minuutin kuluttua, eli ehdin kyllä vastaamaan. Ensinnäkin makro talouden epätasapaino, jos ei pysty hallitsemaan korkotasoa. No, kaikki maat euroalueella tietävät tämän, eli siellä täytyy olla välineitä, joilla pystytään hoitamaan tämä tilanne. Jos ajatellaan nyt Irlantia, voin miettiä useita toimenpiteitä, esimerkiksi veropoliittisia, jotka olivat hyviä rakentamisen kannalta. Ja sitten on sääntelymenettelemiä, parempaa valvontaa, miten tietyt pankit myönsivät lainoja ja niin edelleen. Eli jäsenvaltiot ovat päättäneet, että nämä valtuudet jäävät jäsenvaltioihin, eli jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä. Eli mielestäni ei voida sanoa, että meillä ei ole välineitä hoitaa tällaisia, koska me pystyy hallitsemaan korkotasoa. EKP hoitaa korkotasoa unionin eduksi, mutta jäsenvaltiossa on välineitä puuttua näihin epätasapainoihin erilaista politiikkaa. Joten rahaliittoon liittyy se, että ollaan raha-asioissa suvereeneja, mutta jäsenvaltiossa on kuitenkin edelleen hyvin paljon suvereenisuutta. Minäkin olen huolissani näistä euroobligaatioista ja sitten tämä varainsiirtovero – se, mitä puheenjohtaja sanoi varainsiirtoverosta, liittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin, mistä puhuin aikaisemmin, eli onko tämä paras tapa, että on vero, tämä tyyppinen vero, eikö olisi parempi verottaa voitoista eikä näistä rahansiirtotapahtumista. Ja tällä hetkellä me tarvitsemme lisää pääomaa pankkeihin, jotta ne pystyvät myöntämään luottoa talouteen – jos niitä verotetaan ja otetaan pois resursseja, joiden pitäisi mennä pääomien vahvistamiseen, niin silloin pankit heikkenevät, vaikka niiden pääomaa pitäisi vahvistaa. Eli nyt ei ole mielestäni ole oikea hetki käyttää tämän tyyppistä veroa. Jos tästä sovitaan, niin ehkä sitä pitäisi soveltaa hyvin aikoina, mutta ei huonoina aikoina, kuten nyt. Eli, ja sitten kun ajatellaan, että monissa maissa varainsiirtovero ei menisi mihinkään varast- rahastoon, jolla vältetään tulevia kriisejä tai lisätään pankkien pääomaa, vaan useimmiten se menisi suoraan budjettiin. Eli jos me nyt verotamme rahoitusjärjestelmää, meillä pitäisi olla jonkinlainen rahasto, jota käytetään sitten kriisien välttämiseen. Sanktioista, no nämä ovat varmaan lähinnä Ollille nämä kysymykset, mutta sanoisin, että sanktiot eivät auta työpaikkojen luomisessa, se pitää paikkansa. Mutta niistä on apua silloin, kun halutaan välttää politiikkaa, joka ei ole oikeanlaista politiikkaa kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Eli jollain tavalla niitä tarvitaan. Ne eivät ole riittäviä, mutta niitä tarvitaan. Muussa tapauksessa on houkutus joissain maissa panna täytäntöön politiikkaa, josta tulee sitten taakka naapureille, ja sitten pyydetään naapurilta apua. Eli on parempi ennaltaehkäistä kuin korjata jo tapahtuneita vahinkoja. Sitten näistä luotoista. Se, mitä Espanjassa nyt tapahtuu, tapahtuu hiukan kaikkialla Euroopassa. Meillä on luottoon liittyviä ongelmia. Tilanne on vielä punaisella ja joissain maissa kiinteistöala alkaa elpyä, mutta tilanne on edelleen hankala. Ja siksi meidän täytyy varmistaa, että pankit saavat lisää pääomaa, uudistavat rakenteitaan. Tästä on puhuttu jo kahden vuoden ajan. Ja tämä on jälleen kansallisten viranomaisten velvollisuus. Me voimme vain painostaa Euroopan tasolla ja tehdä suosituksia myöskin kansallisille viranomaisille, mutta viime kädessä kyseessä on kansallisten viranomaisten vastuu. Espanjassa toimittiin kyllähän hyvin, koska siellä lähdettiin uudistamaan rakenteita. Ja se on, uudistus on menossa oikeaan suuntaan. Tietysti vie aikaa, koska rakenteiden uudistaminen nyt ei onnistu ihan kädenkäänteessä. Olli, ole hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ensimmäiset kysymykset liittyvät äh, makrotalouden epätasapainoihin ja että kysyi parikin kysyjää, niin voisin ensin puhua tästä riippumattomasta korkopolitiikasta ja siihen, siinä yhteydessä epätasapainojen hallinnoinnista te olette aivan oikeassa siinä, että euroalue on valinnut yhteisen valuutan ja myös yhteisen kohtalon, niin moniltakin kannoilta nähtynä. Ja tämä päätös sisältää sen, että he ovat vapaaehtoisesti sopineet itsemääräämisoikeuden luovuttamisesta riippumattomalle keskuspankille. Tiedämme tämän hyvin. Ja kun ajatellaan rah- ja talousliiton olemassaoloa ja euron olemassaoloa, niin äh, suurimman osan tätä aikaa euroalueen äh, kaikki jäsenvaltiot ovat tilanteesta suuresti hyötyneet. Samalla kuitenkin on tarpeen todeta, että tarvitaan myös muita politiikkoja sen varmistamiseksi, että kielteiset epätasapainotilanteet eivät pääse alun perinkään tapahtumaan ja että meillä on poliittisia mahdollisuuksia sekä indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan erilaisia epätasapainoja ennaltaehkäistä esimerkkinä kiinteistökupla. Ja tämähän sitten liittyy myös esimerkiksi työn kustannusten lisääntymiseen ja niin edelleen. Tämä on siis ollut euroalueen valtioiden oma vapaa päätös valita yhteinen valuutta ja keskipankki. Ja esimerkiksi kilpailukyvyn suhteen tämä on niille varmasti ollut erittäin hyvä päätös. Mitä tulee viittauksenne eurobondseihin, niin ehkä on tärkeää tehdä ero erilaisten välillä. Komissio on, paroso puheessaan viime viikolla Euroopan parlamentissa viimeksi viitannut näihin hankeobligaatioihin. Jos olemme vakavissamme ja me luonnollisesti olemme, meidän täytyy keksiä innovatiivisia rahoitusvälineitä, esimerkiksi julkisen ja yksityisen tahon yhteistoimet ja niin edelleen. Ja innovaatiot esimerkiksi ihan paikallisesti työllisyyteen, mutta myös laajat infrastruktuurihankkeet. Viimeksi eilen meillä oli työryhmän kokous IP, eli investointipankin edustaja Meijers oli paikalla esittämässä heidän kantojaan ja pyrkimyksenä on tässä nyt lähiviikkoina tai ainakin parin kuukauden sisään tehdä ihan konkreettisia ehdotuksia tältä osin, niin että ne saataisiin joulukuussa esiteltyä. Me ole, siis olemme kyllä hyvin aktiivisia ja pyrimme toimimaan, no-, toimimaan nopeasti eh, saadaksemme nämä hankeobligaatioasiat todella kunnolla liikkeelle mahdollisimman pian. Useat puhujat, muun muassa herra Fei, puhuivat seuraavasta asiasta. Minä pidän tärkeänä sitä, että meillä on oltava Me tarvitsemme kunnollista budjettikuria ja ää, tätä kautta ja muutenkin voidaan kasvua saada aikaan. Ja jos nyt katsotaan näitä sanktioita, rangaistuksia, esimerkiksi Eera Feijon tekemät ehdotukset, eli että tarvittaisiinko uutta lainsäädäntöä vai ei, niin kyllä me tulemme e, ehdottamaan uutta sekundaarista lainsäädäntöä. Emme tule tekemään ehdotuksia, jotka muuttaisivat sopimuksia. Ja tämä on meiltä ihan tietoinen valinta koska asia on mielestämme niin kiireellinen ja haluamme nyt todella olla ajan hermolla. Ja tämä uusi taloushallintojärjestelmä tarvitaan mahdollisimman pian voimaan ja siitä syystä ää, haluamme uudistaa olemassa olevaa sekundäristä lainsäädäntöä ja myös tuoda ehdotuksia uudesta. Tämän lainsäädäntöpaketin osana tulemme muun muassa tekemään ehdotuksen käänteisestä määräenemmistö- tai enemmistöäänestyksestä, mitä tulee ehdottamiimme toimiin. Ja sitten tämä liiallisen vajeen tilanne, me tulemme näitä velkakriteerejä nostamaan esiin kyllä ne aina ovat olleet olemassa, mutta niitä ei ole operatiivisesti käytetty. Ja nyt, jos parlamentti ja neuvosto ehdotuksen hyväksyvät, niin haluamme tehdä näistä velkakriteereistä todellisia myös liiallisen vajeen ja tämän siihen liittyvän menettelyn suhteen. Tässä jo vastasinkin kysymykseenne sopimusten muutoksista. Komissio katsoo, että nyt meidän on nopeammin saatava asioita aikaan. Ehkäpä tästä pitää vielä työryhmän kanssa keskustella. Sitten Kiikoltille, onko minulla vielä aikaa vai? Ja vastaan teille sitten ensi kerralla, mutta lopuksi vielä toteaisin, että kun puhuitte, että Saksa on äh, asettanut ehtoja äh, suljettujen ovien takana. Olkaa hyvä kertokaa minulle, mitä nämä ehdot ovat, koska itse en niistä ole tietoinen. Tärkeää on nyt hoitaa nämä kilpailukykyyn liittyvät ongelmat, niin kuin esimerkiksi Kreikan suhteen ja muiden Etelä-Euroopan maiden suhteen nähtiin, mutta samalla on huolehdittava siitä, että ylijäämä maissa tehdään rakenteellisia uudistuksia kotimaisen kysynnän ja ulkomaisen kysynnän suhteen. Molemmat elementit ovat tärkeitä. Me analysoimme tilannetta ja pyrimme todella ottamaan nämä epätasapainot huomioon. Kiitoksia, kiitos huomiostanne ja kovasti odotan, että pääsemme jälleen keskustelemaan aiheesta kanssanne jatkossa. Kiitos. Very much, uh, I'm sorry to... Kiitoksia. Anteeksi, joudun nyt vähän hoputtamaan teitä tässä lopussa, mutta jos kysymykset ovat liian pitkiä, niin vastauksia ehditä kuulla. Sitten siirrymme paneelikeskusteluun. Ja on ilo toivottaa tervetulleeksi, kuten aluksi totesin, kolme puhujaamme, jotka nyt varmaan tulevat tänne puhujakorokkeen taakse ja pyytäisin, että yksi varapuheenjohtajista tulisi johtamaan kokousta, koska minun täytyy lähtemään puheenjohtajaksi kolmikantaneuvotteluihin. Pyydän anteeksi, mutta joskus meidän täytyy löytää sopua asioista myöskin neuvoston kanssa. So whilst we just reorganize uh, ourselves... No niin, me järjestäydymme uudelleen tänne ja muistutan vielä, että täällä on Carlo Cottorelli, kansainvälisen valuutarahaston verosaston pääjohtaja, ja Stefan Kolingon, jonka kaikki tunnemme Santannan edistyneiden tutkimusten koulusta, ja Andre Sapio, jonka myöskin tunnemme hyvin Brygelistä. Ja Storian sitten toimii puheenjohtajana. Thank you very much. Uh, ladies and gentlemen, we should... Kiitoksia. Aloitamme välittömästi puheen tämän paneelin. Ja täällä on siis kolme penaalin jäsen, paneelin jäsentä. Ja pyytän, että he puhuvat korkeintaan 10-15 minuuttia, jotta jäsenemme, edustamme voivat esittää kysymyksiä. Ja sitten edetään vielä kulman vastaukset. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Karlo Cotarelli, kansainvälisen valuuttarahaston veroosaston pääjohtaja. Se on aika mielenkiintoinen osasto. Aikaisemmin Vito Tansin oli pääjohtaja ja nyt hän silloin tällöin julkaisee dokumentteja siitä, miten meidän pitäisi käyttäytyä paremmin. Ja on hienoa, että te olette nyt täällä paikalla, Kotarelli. Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you very much for... Paljon kiitoksia tästä kutsusta. Päivän aihehan on hallinnon vahvistaminen Euroopan unionissa. Se on laaja aihealue ja hankalakin. Ehdotuksia ja näkemyksiä siihen liittyen on lukuisia, joten en voi tietenkään kaikkiin paneutua. Mutta itse tulen keskittymään euroalueen finanssihallintoon, koska tämä on osa-alue, jonka tiimoilta keskustelut käyvät kiivaimmillaan. Ja tulen ottamaan esille parikin kysymystä. Ensinnäkin, mikä mättää nykyisessä järjestelmässä, nykyisissä toimintakehyksissä? Ja toinen kysymys on se, että miten voimme reagoida tilanteeseen? Ensinnäkin kysymys siitä, että mikä ongelma vaivaa nykyistä hallintojärjestelmää ja kehystä. Meidän täytyy muistaa heti alkunsa, että tämä on ollut keskeinen ongelma parikymmentä vuotta sitten. Tunnustettiin kaksi tarvetta. Ensinnäkin se, että pitäisi taata riittävä joustavuus finanssipolitiikalle, veropolitiikalle eri jäsenvaltioissa, koska kun eurooppalaisella tasolla siirryttiin omaan rahapolitiikkaan, Eli veropolitiikka tai finanssipolitiikka kautta päästiin vaikuttamaan tilanteeseen, mutta toisaalta mm, ymmärrettiin, että tarvitaan yhteisiä korkeita finanssipolitiikan standardeja, koska alkuunkin tiedettiin, että ongelmat ja kriisit yksittäisessä valtiossa, riippumatta sen koosta, johtaisivat siihen, että se vaikuttaisi koko unionin tilanteeseen. Ja tarkoittaisi sitä, että jokainen maa joutuisi kamppailemaan tämän ongelman kanssa ja tästä syystä tarvittiin toimiva järjestelmä. Ja kun katsotaan Kreikan tilannetta, niin viimeisten kuukausien aikana on käynyt ilmi, missä määrin Kreikan tilanne on vaikuttanut muiden maiden tilanteeseen. Kreikan kriisi ei pidänyt alun alkankaan toteutua, mutta nyt herääkin kysymys, että mikä oli ongelman ydin. Kolme keskeistä seikkaa löytyy eurooppalaisista toimintakehyksistä. Ensimmäinen liittyy siihen, että tämä ennalta ehkäisevä järjestelmä ei toiminut. Tarkoituksena oli varmistaa tasapainoinen budjetti koko kaudelta, mutta se ei todellakaan toiminut. Ja syynä oli se, ettei ollut mitään sitovia määräyksiä olemassa, jotka johtaisivat siihen, että valtiot olisivat vastuussa tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä. Ja että valtiot eivät pyrkineet pienentämään velkoja riittävän nopeasti. Hyvinä aikoina puskureita perustettiin, mutta niitä olisi voitu käyttää tällaisten kriisien aikana, jotta vaikutukset kriisin aikana eivät olisi olleet niin pahoja. Toinen keskeinen ongelma oli se, että vaikkakin olisi voitu reagoida siitä syystä, että jäsenvaltiot ylittivät tämän kolmen prosentin rajan, niin silti tähän toimintaan ei ryhdytty. Eli kyse on siitä, että vallitsevia määräyksiä ei sovellettu. Ja keskeisimpänä syynä oli se, että poliittisin, poliittisin syihin vedoten näistä toiminnoista luovutin. Ja marraskuussa 2003 on hyvä esimerkki siitä, että pitäisi todellakin noudattaa olemassa olevia määräyksiä sanktioiden uhalla. Mutta silti, kun uudistuksia tehtiin, niin tähän ei puututtu, vaan vaadittiin lisää joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat suuren alijäämän vallitessa reagoida tilanteeseen. Kolmas puute eurooppalaisella tasolla on, tai oli oikeastaan se, että silloin ei ollut toimivaa kriisinhallintajärjestelmää olemassa. Sen jälkeen, kun vakausjärjestelmä perustettiin, niin tähän on voitu reagoida riittävän hyvin. Ja Tulen nyt keskittymään vain näihin kahteen ongelmaan, eli täytäntöönpanoon ja siihen, millä tavalla voidaan toimia vielä tehokkaammin ennaltaehkäisyn puolella. Nämä kaksi toiminta-aluetta liittyvät tietenkin toisiinsa – Aikanaan siis ongelmana oli täytäntöönpanon puutteellisuus, mutta siihen palaan myöhemmässä vaiheessa. Alkuun siis täytäntöönpanoon. Jotta täytäntöönpano olisi uskottavaa, niin se vaatii suuria ponnisteluja, mutta se on kuitenkin keskeisin asia, johon on paneuduttava uudistuksia euroalueella toteutettaessa. Täytäntöönpanolla tarkoitan päätöksiä, joita tehdään, kun alijäämä on suuri, tai päätöksiä, jotka liittyvät sanktiointijärjestelmiin. Ja tällä saralla taas mielestäni keskeisin kysymys kuuluu, kuka on vastuussa päätösten teosta? Tavoitteenhan pitäisi olla tietenkin se, että voidaan välttyä tällaiselta poliittiselta kaupankäynniltä, joka oli havaittavissa vuosina 2003-2005, mikä taas johti tämän järjestelmän haurastumiseen. Neuvoston pitäisi antaa enemmän vastuuta jäsenvaltioille tai komissiolle tai jollekin riippumattomalle taholle, joka voitaisiin perustaa tähän tehtävään. Neuvosto voi tietenkin, niin kuin täällä sanottiin, käyttää veto-oikeuttaan esimerkiksi määräenemmistön tai yksimielisyyden kautta. Tällä saralla tarvitaan siis uudistuksia. Mutta toinenkin uudistus voisi olla tarpeen nimittäin sanktioiden alueella. Tällä hetkellä vaaditaan välittömiä sanktiotoimenpiteitä, mikäli ongelmia ilmenee, ja se aiheuttaa ongelmia. Ja vaihtoehtoinen ratkaisumalli olisi se, että maksuja Euroopan unionista leikataan, mikäli jäsenvaltio ei pysty omia velka, velkojaan hoitamaan toivotulla tavalla. Me tarvitsemme tässä yhteydessä kolmiraiteisen lähestymistavan. Ensimmäinen lähestymistapa on se, että otetaan käyttöön sitovia välineitä, jotka velvoittavat jäsenvaltioita toimimaan tasapainoisesti koko budjettikauden aikana. Tämä voidaan toteuttaa erinäisillä tavoilla. Yksi olisi se, että otetaan käyttöön virikkeitä, jotka todellakin mahdollistavat ennaltaehkäisevän toiminnan. Eli käytetään näitä välineitä jo ennen kuin kolmen prosentin raja tulee täyteen. Ja ennen kuin ryhdytään budjettivajen menettelyyn, niin niihin olisi siis ryhdyttävä ennen kuin tämä kolmen prosentin raja saavutetaan. Minun mielestäni olisi hyvä tutkia sellaista ajatusta, että menettelyyn ryhdytään, kun velkataso ylittää 60 prosenttia eikä korjaus ole riittävän nopea. Periaatteessa olisi myöskin mahdollista toimia siten, että tämä kolmen prosentin kynnys muutettaisiin. Eli että vuosittain otettaisiin käyttöön eri taso riippuen siitä, minkälaisiin tutkimustuloksiin esimerkiksi komissio on päätynyt. Mitä tulee toiseen ratkaisumalliin tai toiseen osa-alueeseen tässä ennaltaehkäisevässä ja valvontatoiminnassa on se, joka on oikeastaan tuttu, eli, eli yritetään laajentaa niin sanottujen pehmeiden toimintavälineiden soveltamisalaa jotka siis vaikuttavat kansalliseen finanssipolitiikkaan ja siitä käytävään keskusteluun. Tähänhän tämä eurooppalainen ohjauskausi perustuu, tai ohjausjakso. Minun mielestäni se on askel oikeaan suuntaan, ja se antaisi toimielimille mahdollisuuden toimia myöskin kansallisella tasolla tehokkaammin, kun finanssipolitiikasta keskustellaan. Kolmas pilari taas perustuu enemmänkin rohkaisevaan toimintaan. Eli otettaisiin kansallisella tasolla käyttöön finanssipoliittisia määräyksiä. Tietenkin siinä yhteydessä pitää huomioida eurooppalaiset alan määräykset. Minä uskon, että sitä kautta tuloksia voidaan saada aikaiseksi. Ja minä uskon, että näitä määräyksiä voitaisiin soveltaa sitovasti kaikissa euroalueen maissa. Minä uskon, että juuri tällä hetkellä on mahdollista toteuttaa tällaisia uudistuksia, varsinkin kun Saksassa otettiin uusia alan määräyksiä käyttöön. Ja edistystä on ollut havaittavissa myöskin Ranskassa uudenlaisen kehyksen käyttöön ottamiseksi. Lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Olen paneutunut syvällisesti sanktiokysymyksiin ja näihin sitoviin rajoittaviin toimiin. Miksikäs tässä yhteydessä ei voitaisiin keskustella myöskin siitä, että otettaisiin rohkaisevia välineitä käyttöön, joilla voidaan palkita hyvästä toiminnasta. Eli ei ainoastaan puhutaisiin kepistä, vaan myöskin porkkanasta. eurooppalaiselta tasolta voitaisiin etsiä sellaista keskitettyä järjestelmää, jota voitaisiin tarvittaessa käyttää esimerkiksi ALV-tuloista voitaisiin varoja ohjata tähän rahastotyyppiseen välineeseen. On tietenkin selvää, että tämä ei ole helppo asia, mutta uskon, että tällaisenkin ratkaisumalliin voitaisiin vielä paneutua. Kiitoksia. Kiitoksia, Cotarelli. Seuraavaksi Stefan Collignon, taloustieteen professori Sant Annasta Pisasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Keskustelu siitä, että uudistetaan eurooppalaista taloushallintoa on nyt kiihkeimmillään ja monet ehdotuksista, joita tulee Euroopan keskuspankilta ja komissiolta, ei niinkään parlamentilta, mutta myöskin jäsenvaltioista. Eli ranskalais-saksalainen julkilausuma käsittelevät tätä lähinnä teknisenä kysymyksenä. Siellä puhutaan uusista välineistä, mutta periaatteessa kyse on vain teknokraattista jutustelua, jota käydään byrokraattien kesken, eli miten paremmin voidaan hallita toisia. No, tällaiset keskustelut ovat hyödyllisiä, koska hyviä välineitä tarvitaan, mutta nyt unohdetaan yksi tärkeä kysymys, joka on kaikkein tärkein. Ja ensimmäinen kerta kun joku suuresta toimielämästä puhui tästä, tai edes viittasi siihen, oli ensimmäinen kerta nyt Kotarelin suusta. Eli niin kuten, kuten häten, hän sanoi, hän sanoi, että ongelma oli se, ettei ollut mitään sitovia laillisia välineitä, joilla hallituksia voitaisiin panna kuriin. Tai yksinkertaisesti sanottuna, millä tavalla ryhmäjäsenvaltioita jäsenvaltioita sanovat yhdelle jäsenvaltiolle, mitä tehdä, jos se on valittu tekemään jotain muuta. Jos me nyt emme ota esille tätä kysymystä, silloin Eurooppa jää umpikujaan. Eli nyt tarvitsemme vastauksia. Sitovat menettelyt ovat tärkeitä, mutta ne toimivat ainoastaan, jos niiden takana on legitimiteettiä. Eurooppa kärsii nyt huonosta politiikasta, Tony Blair kerran sanoi parlamentissa, että me tiedämme, mitä tehdään, ja jos kaikki teemme oikein, niin sitten kaikki laulavat hallelujaa. Mutta nyt on nähty, että oikeita asioita ei ole tehty. Politiikka on epäonnistunut, se on tuottanut pettymyksen Euroopan kansalaisille. Mutta kansalaiset ovat joutuneet pettymään myös siksi, että hallitukset ja poliitikot eivät välttämättä tee sitä, mitä niitä halutaan tekevän. Ja nämä kaksi asiaa heikentävät Euroopan integraation uskottavuutta heikentävät hyvää hallintoa Euroopan tasolla. Ja poliittiset vastaukset toimielimistämme on, että tarvitaan enemmän koordinointia. Mutta enemmän koordinointia merkitsee myöskin sitä, että pitää sille antaa legitimiteettiä. Ja ainoa paikka Euroopassa, jossa legitimiteetti tulee kansalaisilta, on Euroopan parlamentti. Eli toisin sanoen, minun mielestäni on aivan käsittämätöntä kuvitella, että me pystymme vahvistamaan valvontamekanismeja ottamatta mukaan Euroopan parlamenttia, kun valvotaan politiikkaa, josta päätetään Euroopan tasolla. Ja tämä on teidän tehtävänne. Jotta voimme toimia näin, ei tarvitse muuttaa Lissabonin sopimusta. Meillä on sopimuksessa hyvä väline, artikla 294, eli tavanomainen lainsäädäntömenettely. Silloin komission ehdotuksista edetään parlamenttien neuvostoon yhteispäätösmenettelyn. Ja tämä on se tie, jota pitäisi edetä, jotta saamme enemmän demokraattista valvontaa Eurooppaan ja jotta voimme antaa demokraattista legitimiteettiä sitovalle lainsäädännölle. kun lähetin kirjan valiokunnalle, sen toisessa osassa olen puhunut siitä, että jotkut näistä perusperiaatteista voidaan panna täyden, täytöön, täytäntöön hyvin konkreettisella politiikalla, eli kilpailukyvyllä, epätasapainot, finanssipolitiikan koordinointi, kriisinhallinta. Eli puhun nyt lyhyesti. Ensin mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, kilpailukykyyn, se on hyvin monella tavalla käsitetty käsite. Tässä on kirjoitettu artikkelikin. Ja ikävä kyllä keskustelu, jota Euroopassa nyt käydään, keskittyy yhä enemmän epätasapainoihin, niin kuin se olisi keskeinen ongelma. Mutta nämä taseiden epätasapainot voivat olla hyviä tai huonoja. Alijäämä voi olla merkki myöskin kasvusta, dynamiikasta ja huonot ovat niitä, jotka liittyvät hinta- ja kustannuskilpailun häviämiseen. Kilpailukyvyn epätasapainojen suhteen tärkeä kysymys on myöskin työn yksikkö, kustannus, joka liittyy AY-neuvotteluista ja tuottavuuden kehittymisestä ja politiikasta, joka vaikuttaa näihin tekijöihin. Ja tämäkin on jotain, joka on ollut tabu politiikassa Euroopan unionissa. Vuonna 1999 makrotaloudellinen poliittinen vuoropuhelu käynnistettiin ja siihen otettiin mukaan työmarkkinaosapuolet veroviranomaisten ja keskuspankkien kanssa. Ja tämä on ollut kätketty koordinointiväline, kukaan ei oikein tiedä, mitä sillä tehdään. Ja periaatteet, joista on keskusteltu, eivät ole koskaan tulleet mukaan AY-neuvotteluihin. Ja tutkimusten mukaan on nähty, että Etelä-Euroopassa on keskitytty enemmän ei kauppaa käyviin sektoreihin, ja esimerkiksi Saksassa, pohjoisessa pikemmin kauppaa käyntiin, ja tämä liittyy myöskin työn yksikkökustannuksiin. Meidän pitäisi nyt avata tämä keskustelu, luoda avoimuutta Eurooppaan, jotta palkkaneuvottelijat ja politiikasta keskustelevat mediassa alkavat miettiä yhteistä palkkaneuvottelua. Ei tarvita mitään palkkasääntöjä tai lakeja tai eurooppalaista AY-neuvottelua, paitsi ehkä joissain tapauksissa, mutta avoimuutta tarvitaan. Siksi olen ehdottanut, että makrotaloudellinen vuoropuhelu siirtyy neuvostosta parlamenttiin. Se pitäisi yhdistää keskusteluun, jota käydään tässä valiokunnassa ennen kuin järjestetään sitten kuuleminen EKPn pääjohtajan kanssa. Sitten finanssipolitiikasta. Enemmän politiikan koordinointia tietysti tarvitaan, mutta poliisin koordinointi niissä pitää yhdistää tiukkuus ja joustavuus. No miten se onnistuu? Lorenzo Binismaki aikaisemmin totesi, että ei ole mitään yhtä budjettia Euroopassa, ja hän on tietysti oikeassa. Eikä ole mitään ajatustakaan siitä, että joku tällaista haluaisi. Mutta 40-45 prosenttia Euroopan BKTstä käytetään jäsenvaltioiden hallitusten tasolla, ja se on ihan oikein, koska silloin jaetaan varoja kansallisten äänestäjien tarpeisiin. Mutta sitten on myöskin muita tekijöitä, jotka johtuvat tällaista jaosta, koska joissa jäsenvaltioissa on politiikkaa, joka saattaa vaikuttaa muihin, kuten nähtiin Saksan ja Kreikan ja muiden osalta. Ja siksi on tärkeää sisäistää näitä ulkoisia kysymyksiä määrittelemällä lisä finanssipolitiikkaa euroaluetta varten. Ja puhumme euroalueesta, koska se liittyy rahaliittoon ja muiden osalta tämä ei ole niin kiireellistä. Kun määritellään näitä kantoja, ne pitää sitten panna täytäntöön ja kysymys on, miten se voidaan taata. No, olen tehnyt selkeitä ehdotuksia teidän valiokunnallenne. Ja perusajatus on, että muutetaan jotkut aikaisemmista menettelyistä makrotaloudelliseksi puitelaiksi. Tämä nyt ei ole mitenkään uusi idea. Ranskan kansallinen budjetti pohjautuu tällaiselle talous, makrotalouden politiikalle ja sitten on sovitteluita eri ministeriöiden välillä. Ja sitten Italiassa on erilaisia välineitä. Ja tällaiset makrotalouden puitelait mahdollistavat sen, että voidaan hallinnoida euroalueella alijäämiä. Ja tällä tavalla voidaan antaa lainalupia julkisviranomaisille jäsenvaltioissa. Tällaiset luvat sitten jaetaan jäsenvaltioille, todennäköisesti bruttokansantuotteen mukaan, mutta sitten tätä voidaan muuttaa esimerkiksi vähän vähemmän niille, joissa on paljon velkaa ja niin edelleen. Eli yksittäiset jäsenvaltiot voivat sitten lainata jonkin tiettyyn summaan asti. Toiseksi tällaiset luvat ovat siirrettävissä. Tämä ei ole mikään siirtounioni, eli että maat maksaisivat toisilleen, mutta näitä lainaoikeuksia voidaan siirtää. Ja Andressa, Alessandra Cassale sanoi, että niistä voitaisiin tehdä ostettavia ja myytäviä lupia. Mutta joka tapauksessa maat, jotka lainaavat tai haluavat lainata enemmän kuin niillä on lupa, voivat tehdä niin saamalla varoja toisesta maasta, joka ei halua lainata niin paljon, mutta silloin kuitenkin pysytään niissä puitteissa, jotka eurooppalainen bisnesympäristö määrittelee. Ja toimenpanomekanismi olisi yksinkertainen, koska jos on laina lupia, silloin voidaan säätää lakeja, joissa todetaan, että pankit ja rahoituslaitokset saavat antaa luotto julkisille viranomaisille vain, mikäli niillä on saman verran näitä lainalupia. Ja jos hallituksella ei ole enää näitä lupia, se ei enää voi lainata rahaa. Ja tällä tavalla yksinkertaisesti voidaan hajauttaa näiden täytäntöönpano ja samalla toimitaan kuitenkin riittävän joustavasti. Tämä lisää myöskin demokraattista legitimiteettiä, koska se pohjautuu puitelakiin, joka on saanut täyden tuen neuvostolta ja parlamentilta. No sitten kriisinhallinta. No, tästä puhun ihan lyhyesti. Mainitsin aikaisemmin parlamentille myöskin unionin obligaatioista, joka on erilainen kuin se, mistä aikaisemmin puhuttiin komission jäsenen kanssa. Mutta EKP on myöskin tuonut tärkeän kysymyksen esille liittyen kriisinhallintaan, ja tietysti kaikki toimielimet liittyvät tähän, eli nämä moraaliset vaarat. Ja päätänkin puheeni tähän. Eli moraalinen vahinko liittyy sääntöihin ja yksittäisiin toimijoihin, eli moraalinen vaara on olemassa vain siksi, että on sääntö, jonka mukaan joku voi ennakoida, miten muut toimivat sääntöjen pohjalta ja sitten yrittää kiertää sitä sääntöä. Mutta se, että on taloushallintoa, että on hallitus, on se, että hallitukset käyttävät harkintavaltaansa, eivätkä ainoastaan noudata sääntöjä. Moraalinen vaara voitaisiin poistaa, jos olisi kunnollinen demokraattinen hallitus talouskysymyksissä, jolla olisi täysi legitimiteetti demokraattisissa menettelyissä, jonka parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet. Ja tällä tavalla otettaisiin valtava harppaus eteenpäin. Komissio voisi panna täytäntöön näitä toimia käyttäen harkintavaltaansa tilanteen mukaan, koska silloin näillä toimilla olisi demokraattinen legitimiteetti, ja silloin Eurooppa olisi löytänyt tien edetä, ja se olisi pieni demokraattinen vallankumous Lissabonin sopimuksen puitteissa. Kiitos. Thank you very much, professor Collignon. Kiitoksia, professori Collignon. Ja sitten Andre Sapir, taloustieteen professori Brygeristä. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, as you will see from... Kiitoksia. Niin kuin julkaisuistani voitte todeta, olen monilta osin samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa, mutta haluan kuitenkin lisätä ehkä oman mausteeni tähän keskustelun, keskustelun juuri myös legitimiteetistä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että se on kyllä yksi keskeinen kysymys. Eli mitä meidän tulisi oppia hallinnon suhteen tästä kriisistä? Kriisin Äh, ennaltaehkäisy, kriisin hallinta ja äh, kriisin voittaminen luonnollisesti. Ennen kaikkea puhun e- kriisin ennaltaehkäisystä, mutta jos äh, aika riittää, sanoisin jotain ehkä lopuksi myös kriisin ratkaisemisesta. Katsotaanpa kriisien ennaltaehkäisyä ja tätä valvontajärjestelmää. Minun mielestäni merkittävin oppi, joka kriisistä voidaan saada, on se, että on toden totta ollut kurin puutetta ja myös valvonnan puutetta. Puutteita on ollut aivan ilmiselvästi paitsi kansallisella tasolla myös euroalueen tasolla. On aivan ilmeistä ja paradoksi tässä onkin sekin, että se, että kansallisella tasolla ei kannettu kylliksi vastuuta EU-puitteista, ei sitouduttu EU-puitteista puitteisiin. Tämähän me olemme nähneet yhä uudelleen. Ministerit tapaavat Brysselissä ja euroryhmässä keskustellakseen asioista ennen Ecofinin kokousta. Ja sitten se, mistä tällä tasolla on keskusteltu ja sovittu, ei oikein tule ilmi kansallisella tasolla käytännössä. Tästä varmaan olemme samaa mieltä. Kuitenkin samalla on varmasti todettava, että EU-puitteet, erityisesti vakaus- ja kasvusopimus, ovat olleet varsin puutteellisia ja ovat yhä varsin puutteellisia. Ja pääpuute on siinä, että yksittäiset jäsenvaltiot yksin, niiden odotetaan pistävän asiansa järjestykseen. Ja kun katsotaan esimerkiksi nyt euroryhmää maa maalta, niin toimielimet eivät ole onnistuneet, kun tilannetta euro alueella on tarkasteltu, eivät ole onnistuneet näkemään kuitenkaan ö, puita metsältä, eli yksittäisten maiden tilannetta. Ja sellaiset maat, jotka ovat käyttäytyneet huonosti lainausmerkeissä, ovat aiheuttaneet negatiivista kierrettä euroalueella, mutta valvontaprosessin puitteissa tästä ei koskaan keskusteltu, ei, vaan aina on keskusteltu ja puhuttu vain siitä, että maiden on toteltava sääntöjä ja on katsottu niiden omia olosuhteita eikä ole tarkasteltu niitä isommassa mittakaavassa eli yhteisen alueen mittakaavassa. Ja siksi katsonkin, että emme tarvitse ehkä enempää tai vähempää valvontaa, vaan erilaista valvontaa. Ja minun mielestäni meidän tulisi keskustella eurooppalaisesta valvontajärjestelmästä. Ei kyse ole yksinomaan siitä, että ehdotukset, joita EKP on tehnyt tai Katarelli tässä on korostanut ja monet muutkin ja siitä, että on kansallisen tason puitteet. Kun puhutaan kansallisista finanssisäännöistä, tai toimijoista, niin tästä voi keskustella. Itse haluan pikemminkin sellaisia tahoja, jotka voivat todella valvoa tätä sääntöjen toteutumista. Ja nyt kun puhutaan riippumattomista finanssialan valvojista esimerkiksi, niin riippumaton taho, niin kun näin sanon, niin sanon, että sen tulisi olla Euroopan unionin tai euroalueen tasolla ja sen yhdessä kansallisen viranomaisen kanssa tulisi sitten ää, olla pohjana eurooppalaiselle valvontajärjestelmälle. Euroopan taso yhdessä kansallisen tason viranomaisten kanssa. Menen kohta valvonnan yksityiskohtiin. Ja toteaisin, että jos meillä olisi valvontajärjestelmä, joka korostaa tätä yhteistä hyvää, euroalueen yhteistä etua, niin että ei katsottaisi yksinomaan, yksinomaan yksittäisen maan kannalta tätä tilannetta, vaan sitä, että mitä tämän maan tilanne merkitsee yhteiselle euroalueelle, niin tällä tavoin toimien varmasti meillä olisi legitiimiä valvontaa, kun täällä nyt puhutaan legitiimiydestä. Tämä legitiimiys syntyisi siitä, että valvonta pohjautuisi yhteiseen kun eikä kansalliseen etuun. Ja näin nämä kansalliset riippumattomat viranomaiset tekisivät yhteistyötä Euroopan tason viranomaisen kanssa. Ja näin varmasti voitaisiin toimia. Sitten niin kansallisten viranomaisten rooli varmasti on paljon helpompi. Mutta mikä on komission tai EU-toimielinten rooli, samalla kun tietenkin euroryhmän rooli ja Euroopan parlamentin rooli ovat hyvin tärkeät, mutta kun puhutaan tästä legitimiteetistä, niin se tulee varmasti valvonnan laadun kautta. Näin pitäisi mielestäni tehdä aivan ensin. <laughs> niin kauan kuin valvonta ei ole laadukasta, niin kauan kuin sen kautta ei tunnusteta ongelmia, niin äh, tunnisteta ongelmia, niin, niin kauan meillä ei myöskään ole kunnon äh, legitimiteettiä. Ensin tulisi ehkä tehdä aika äh, tuskallinenkin tunnustus, jonka lähes kaikki me tiedämme ne ongelmat, joita oli viime keväänä, eivät pääosiltaan, eivät pääosiltaan ole yksittäisten maiden huonon toiminnan syytä. No Kreikka on erityistapaus. Kreikka on erityistapaus. Mutta voinen todeta, että no ajatellaan vaikka Espanjaa Portugalia, Irlantia, maita, jotka viime kädessä synnyttivät euroalueen riisin, niin jos ainut ongelma olisi ollutkin Kreikka viime keväänä, niin ei kriisi olisi näihin mittoihin ylettynyt kuin mitä se on. Joten kun me nyt puhumme rangaistuksista, puhumme sanktioista, jos olisi ollut sanktioita, ongelmat olisivat kadonneet. Ongelma ei olisi koskaan syntynytkään. Niin aika yksin, aikamoista yksinkertaistamista tämä on. Tämä painottaa aivan liikaa yksittäisten maiden roolia tunnistamatta näiden maiden toimintaa euroalueen puitteissa. Toki oli puutteita. Meidän on tunnustettava, että euroalueen valvonnassa oli puutteita. Ei yksittäisten maiden valvonnassa, ei ollut, mutta euroalueen valvonnassa oli puutteita. Tämä koskee myös Saksaa. Oletteko samaa mieltä kanssani? Ja minä olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta emme voi katsoa, tarkastella pelkästään Espanjaa tarkastelematta samalla Saksaa. Enkä minä tässä nyt ö, syytä Espanjaa tai syytä Saksaa. Minä totean, että euroalue tästä on vastuussa. Tätä minä yritän selittää. Ja meillä täytyy olla sellaista valvontaa, joka tunnistaa euroalueen äm, kokoonpanon ja ne erilaiset ongelmat, joita siihen liittyy. Mutta emme me yksin omaan voi perustaa valvontaa tarkkailemaan yksittäisten maiden yksittäisiä tapauksia. Meidän on tarkasteltava kokonaisuutta. Toki on katsottava kansallista tasoa, mutta kokonaisuuden puitteissa. Ja sitten voi esittää suosituksia yksittäisille valtioille tämän yleisarvion pohjalta. Tämä mielestäni olisi legitiimi tapa valvoa euroaluetta euroalueen yhteisen edun nimissä. Siksi ja tästä syystä minä yleisesti ottaen vastustan sanktioita, koska sanktioita ovat vähän liian helppoja. Sanktioiden kautta vaan todetaan, että joku on käyttäytynyt huonosti toiminut väärin. Itsekin syytän itseäni, on, oli monia asioita, joiden minä en arvannut tapahtuvan, mutta kun puhutaan järjestelmästä, niin järjestelmä ei toiminut niin kuin sen olisi tullut toimia. Tämä on tunnustettava. Ja jos vain perustetaan toiminta sanktioihin, Äh, synnytetään sellainen vaikutelma, että jos me olisimme olleet kovempia ja olisimme äh, langettaneet sanktioita, niin äh, mitä ne olisi tapahtunut? Kaikki olisi mennyt aivan toisin. No tunnustan, että ehkä osa Kreikan ongelmista olisi tätä kautta voitu välttää, mutta eihän kukaan voi väittää, että Espanja ei kunnioittanut sääntöjä tai Irlanti ei kunnioittanut sääntöjä. Ei. Kukaan ei tällaista voi väittää. Eli älkäämme erehtykö näiltä osin. Tämä on yksi syy sille, miksi vastustan sanktioita. Se on liian helppo keino. Siis äh, älyllisesti helppo keino. On toinenkin syy, miksi vastustan sanktioita ja se liittyy tähän edelliseen. Minun mielestäni me edistymme toden totta, mitä tulee valvonnan laatuun ainakin keskustelun tasolla. On vaadittu äh, älykkäämpää valvontaa. Mitä se sitten tarkoittaa? No finanssipuolella se merkitsee sitä, että on korostettava kestävyyttä. Ja toiseksi se merkitsee sitä, että meidän on laajennettava talouden valvontaa myös finanssipuolelta muille alueille. Puhutaan kilpailukyvystä, hyvä? Niin kuin Stefan juuri totesi, kun tälle tielle lähdetään, kun äh, aloitetaan keskustelu siitä, mistä pitäisi puhua, eli äh, näistä laajoista talouskysymyksistä, äh, finanssialan kestävyys, kilpailukyky, niin täytyypä tehdä tunnustus taloustieteilijänä. Ei minulla ole välineitä päättää tarkasti, mitä maat voivat tai eivät voi tehdä. Minä en tähän pysty. Jos te kysyisitte minulta nyt, puhutaan vaikkapa tämänhetkisestä vajeesta tai kilpailukyvystä. Mistä kilpailukyvystä? Voinko kertoa teille, että näin, monta, näin monen prosentin poikkeama on luvallinen ja näin monen prosentin ei ole. Niin Eh, tässä voidaan puhua yhteisestä pelikentästä, mutta voidaanko näin tehdä kilpailukyvyn alalla, kun näitä lukuja ei ole? Mitä tapahtuu joissain maissa, joiden lainausmerkeissä on äh, voitu todeta toimivan väärin? Eh, joissain maissa on vai, julkisen eh, talouden vaje, toisissa ylijäämä. Mikä sen sitten pitäisi olla ylijäämän onko kolme prosenttia luvallinen, neljä prosenttia. Varmaan voimme joka tapauksessa todeta, että järjestelmässä on ongelmia. Kyllä, järjestelmässä on ongelmia ja meidän täytyisi olla tarkkoina näiden ongelmien suhteen. Ja minun mielestäni myös moraalisen auktoriteetin tulisi tässä olla hereillä. Ja tämähän tietenkin tulee laadun arvioinnin kautta on ongelmia ja ongelmat on ratkaistavaa, mutta ei ongelmia ratkaista sanktioiden kautta. Meidän on tunnistettava perustavanlaatuinen kysymys, siis joko kunnioitetaan hyvin yksinkertaisia sääntöjä, kolmen prosentin vaje, kolmen prosentin julkinen vaje, kolmen prosentin niin, kolmen prosentin sääntö, mistä nyt on paljon puhuttu. Sitten meillä on yksinkertainen kolmen prosentin sääntö. No eipä se nyt ole mahdollista kovin älykästä valvontaa, mutta sovitaan sitten kolmen prosentin sääntö ja siihen liittyvät sanktiot. Sanktioita voi perustaa vain hyvin yksinkertaisiin sääntöihin. Ja vakaus- ja kasvusopimuksen säännöt ovat aika yksinkertaiset. Aina on olemassa numero pidetään kiinni tästä numerosta. Kyllä minä kunnioitan tätä lähestymistapaa. En ole samaa mieltä itse, mutta tämä on hyvin johdonmukainen linja, kolme prosenttia, ja jos ei tätä kolme prosenttia kunnioita, niin sitten tulee sanktio. Mutta jos lähdetään tilannearviointiin, mikä on huomattavasti laajempi näkökanta, niin hmm, kolmen prosentin vaje tai sitten finanssien kestävyys. Jos puhutaan koko alueen tilanteesta esimerkiksi kilpailukyvyn osalta, niin en minä pysty, eikä varmasti kansainvälinen valuuttarahastokaan pysty lyömään lukuja pöytään ja sanomaan, että jos ette tätä mm, tasoa pysty kunnioittamaan, niin sitten tulee sanktio. Joko meillä on tämä yksinkertainen, eh, ei kovin eh, älykäs valvonta ja siihen liittyvät sanktiot, tai sitten laajempi alainen valvonta – mutta se ei olekaan sitten niin helppoa. Meillä täytyisi olla jonkinnäköinen erotuomari, joka siis on tämä laillinen taho, joka näyttää punaista korttia ja sanoo, euroalueella on ongelma, usealla maalla on ongelma ja nyt on saatava aikaan ratkaisu. Siis ei niin, että toimitaan ö, maa maalta, vaan että toimitaan maakokonaisuuden kautta. Jos emme näin toimi, niin <laughs> jatkamme niin kuin aina tähänkin asti. Lisäämme ehkä vain uusia kriteerejä. Oi, nyt on aika. Lopetankin. Uh, thank you very much. Also to... Kiitoksia myöskin professori Sapirille. Ja nyt sitten voitte esittää kysymyksiä paneelin jäsenille. Lambertis ensimmäisenä, olkaa hyvä. Yeah, my comments will go to, uh... Niin, eli Sa- Sapirille kysymys. No, muutamia mielenkiintoisia seikkoja siihen, mitä sanoitte, kun sanoitte, että ei voida tarkastella vain yhtä maata, vaan täytyy tarkastella maata suhteessa koko alueeseen, ja siinä on ihan hyvä pointti. Mutta toinen esimerkki siitä, minkä nyt valitsitte, kun vaikka Espanjan tai Irlannin kaltainen maa harjoittaa finanssipolitiikkaa ja veropolitiikkaa, joka on haitallista ne itselleen, koska ne luovat kuplia, ja myöskin haitallisia muille, koska se on epäreilua kilpailua. Ja se vie pois hyödyllistä pääomaa hyödyttömiin kohteisiin, ja tässä on ongelma. Ja olette siis tässä ihan oikeassa. No sitten lopputulos on se, että on kahta vääränlaista kohtelua ja kun Kreikka käytti 3,4 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen, niin nähdään, että tämä on täysin epätervettä. Ja kun katsotaan vaikka Espanjaa tai Irlantia tai veroparatiiseja, joita esimerkiksi Belgia aikaisemmin oli, meilläkin on ongelma. Ja mielestäni meidän täytyy löytää jonkinlainen tapa langettaa tästä sanktioita. Jonkinlaisia seuraamuksia täytyy tulla, koska tällä hetkellä kaikki voivat toimia niin kuin haluavat. Jos Belgia haluaa tehdä jotain verojärjestelmälleen, jolloin esimerkiksi Ruotsi ei saa verotuloja, niin se tekee niin, eikä siitä seuraa mitään sanktioita. Ja tämä on ongelma. Meidän täytyy miettiä tätä vähän älykkäämmin. Mutta siihen asti, kunnes meillä on eurooppalainen hallinto, liitto, joka on vastuussa Euroopan kansalaisille, niin kuin tällä hetkellä ei ole. Meillä on kansalliset hallitukset ja kansalliset hallitukset vastaavat omille kansalaisilleen ja tietysti on aina hyvä miellyttää niitä, mutta tietysti Brysseliä voidaan käyttää pahana kyttänä. Sanoin, että haluaisin kyllä tehdä näin, mutta en voi, koska Bryssel ei suostu. Ja se ei tietenkään ole mukavaa, koska se nyt ei anna myönteistä kuvaa Euroopasta, mutta jos näin pitää tehdä, niin sitten niin vain täytyy tehdä. Ja sitten tämän nyt sanoisin näistä sanktioista ja mitä tulee legitimiteettiin. Yhdestä asiasta en ole samaa mieltä. Te sanoitte, että legitimiteetti on se, että meillä on hyvää valvontaa. No sanoisin, että se on teknokraattinen määritelmä. Ja jossain vaiheessa legitimiteetti tulee kansalta. Olen tämä, tästä, tätä mieltä olen ehkä vähän vanhanaikainen, mutta katso kuitenkin, että jossain vaiheessa meidän tai kansallisten hallitusten tai komission täytyy olla vastuussa kansalaisille. Se on ainoa legitimiteetin kestävä muoto. Vaikka sääntely tai hallinto tai valvonta olisi teknisesti kuinka hyvää tahansa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Domenic. Ja sen jälkeen sitten kuulemme vastauksia professorilta. Eh, ringrazio per i molti spunti, in particolare... Kiitoksia. Haluaisin kiittää vieraita näistä lukuisista huomioista, erityisesti niistä, jotka liittyvät, liittyvät demokraattiseen legitimiteettiin – Epäilempä, että komissiota ei voida verrata erotuomariin. No, se nyt on vain henkilökohtainen mielipiteeni. Maatani koskevaan yksinkertaisen kysymykseen. Mitäs te olette mieltä seuraavanlaisesta Italian tekemästä ehdotuksesta? Ja se kuuluu, että valtioiden velan arvioimiseen käytettäisiin sekä julkisen että yksityisen sektorin velkataakkaa. No niin, sitten voitte vastata näihin kysymyksiin. Okay, I will, uh, will start briefly with this uh, question. No niin, aloitan näistä kysymyksistä. Ehkä sitten voin kommentoida sitä, mitä muut paneelin jäsenet ovat sanoneet julkinen velka vastaan yksityinen velka. Se on tärkeä kysymys. Tarkastella myöskin yksityistä velkaa. Esimerkiksi jos minulla on auto, jossa on yksi puhinut rengas, silloin julkinen, jos on kaksi rengasta, se on paha, yksikin on paha, mutta jos on, pitää tarkastella toista rengasta, ei tarkoita sitä, että julkisen sektorin rengas olisi vähemmän tärkeä. Eli kumpaakin täytyy tarkastella, ja jos on kaksi puhelinta rengasta, niin se on paha, ja yksikin jo estää auton etenemisen. Nyt kun on keskusteltu sanktioista, en nyt niinkään halunnut puhua näistä rahallisista sanktioista, vaan pikemminkin seuraamuksista ja vastuusta. Meidän täytyy muistaa, että tällä hetkellä euroalueen alijäämä, no se nyt ei ole valtaisa, kun verrataan muihin osiin maailmaa. Ja alijäämä on kaksi, joku 65 prosenttia BKTstä, eli se on puolet siitä, mitä Yhdysvalloissa. Ja kaikkien indikaattorin mukaan alijäämä, primäärialijäämä, kokonaisvelka eri vaatimukset ja seuraavien viiden vuoden aikana lisääntyvä velka. Mutta nämä lukemat ovat paljon parempia kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Ja silti rahoitusmarkkinat ovat huolissaan euroalueesta ja euroalueen keskimääräinen korkotaso on korkeampi, tuotot ovat korkeampia kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. No, kokoon Pano on tärkeä, eli yksittäisellä jäsenvaltiolla on myöskin merkitystä. No ehkä tämä on hiukan yksinkertaistettua, mutta on loogista sanoa, että kun puhutaan nyt vastuusta, se on kriittinen kaikille päivässä elämässä. Jos ajan autoa ja on nopeusrajoituksia, milloin ehkä paras valvontajärjestelmä on tutkia varhaista varoitusta, mutta jos kukaan ei anna minulle sakkoa, mikäli ylitän nopeusrajan, niin todennäköisesti ihmiset eivät noudata näitä rajoituksia. Tämä kolmen prosentin katon logiikka sinänsä on ihan hyvä, mutta en nyt näe tätä kahtia jakoa. Joko on hyvin yksinkertainen järjestelmä, tai sitten täytyy olla jotain, joka on harkinnanvaraista, eikä siihen liity seuraamuksia huonosta käytöksestä. Mielestäni se, että joutuu vastaamaan käytö- käyttäytymisestä, enkä nyt puhu siitä, mitä tapahtui vuonna 2013. Sitä ei tapahdu nyt, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Kiitoksesta. Seuraava. Ehkäpä tähän kokoonpanokysymykseen. Julkiset menot ja velkaaste. Ymmärrän toki, miksi Italian hallitus on tehnyt tällaisen ehdotuksen. Valitettavasti he useimmiten ajavat omia etujaan ja yrittävät sitten pehmentää näitä vaikutuksia. Ymmärrän siis tämän kyllä täysin, mutta me emme kuitenkaan tiedä, millä tavalla tämä vaikuttaisi talouskasvuun tai talouden toimintakykyyn. Periaatteessahan tämä kuulostaa hyvältä ajatukselta, mutta käytännössä se vaan ei tulisi toimimaan. Siksi se ei olisi mikään väline. Ja tästäpä syystä pitää myöskin pohtia, mitkä ovat ne poliittiset syyt tämän takana. Mitä tulee julkisen ja yksityisen sektorin velkaan, voihan olla, että joskus voitaisiin ajatella, että nämä kaksi täydentävät toisiaan. Jos katsotaan nyt Japanin, Japanin suuntaan, niin kriisin liittyen siellä on tehty paljon ja syynä oli osittain myöskin nykyinen korkea BKT-taso, mutta on myöskin sanottu, että se, että Japanin hallitus on lainannut rahaa, vaikkakin taloudet ovat, kotitaloudet ovat maksaneet velkojaan takaisin, niin siitä on päässyt syntymään tällainen epätasapainon tila, mutta periaatteessa kyse on samasta, tilanteessa, samasta tilanteesta täällä Euroopassa, vaikkakin tämä suhde ei ole aivan sama kuin Euro- Japanissa. Ja näin pääsemmekin kysymykseen siitä, että kun meillä on tämä olettamus siitä, että valittu politiikka on oikea, ja me emme oikeastaan tiedä, mistä on kyse. Minun mielestäni tässä on sisäinen ristiriita, mitä Andre sanoi. Yhtäältä hän totesi, että me tarvitsisimme riippumatonta finanssipuolen viranomaista tai tahoa. Mutta kun katsomme, mitä tätä nykyään Euroopassa tapahtuu, on se, että riippumattomat tahot ovat kaukana todellisuudessa. Niiden toimintaan vaikuttavat talouselämän intressit. Mutta meillä ei ole toimivia ratkaisuja tarjolla. Täällä on viitattu Kotarellin taholta, että Euroopassa tilanne olisi parempi kuin Yhdysvalloissa. No herää kysymys, että onko se todellakin Euroopan etu. Vai onkohan pikemminkin niin, että Obaman politiikka tukee enemmän talouden kasvua ja työllistymistä kuin muiden alueiden ja maiden politiikat. Ja että me vain nautimme tästä amerikkalaisten ja japanilaisten luomasta vedosta. Me vain tuudittaudumme siihen, että me olemme ne oikeita ratkaisuja tekevät tahot, koska me saamme näitä tuloksia aikaiseksi, mutta meidän täytyy vain muistaa, että kansalaiset ovat tilanteesta hiukan toista mieltä. Tämä legitimiteetti ei perustu vain ja ainoastaan tuottoon, niin kuin Andre totesi. Legitimiteetti perustuu myöskin kansalaisten panokseen myöskin niiden panokseen, jotka epäilevät tätä valittua lähestymistapaa, jotka kyseenalaistavat asioita. Ja jos tähän ei anneta mahdollisuutta, eli laaja-alaiseen keskusteluun oikeasta politiikasta, niin silloin ei todellista legitimiteettiä saada aikaiseksi, eli sitä, että kansalaiset hyväksyvät tehdyt poliittiset päätökset. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Sapir engage into a... Uh, Kiitoksia. Niin, tässä todella nyt käydään eh, toistakin keskustelua, mutta en nyt voi vastustaa kiusausta ennen kuin vastaan Philip Lambertsille, joka esitti minulle kysymyksiä. Sananen siitä, mitä äsken todettiin. Ja mikä hyvin ymmärrän, ja tietyltä osin olen samaa mieltäkin. Olen samaa mieltä siitä, että tämä legitimiteettikysymys on tärkeä ja hankala Euroopan yhteydessä. Tämä on tunnustettava. Mutta, kyllä tässä on, mutta kun Stefan aiemmin totesi, että Hän haluaisi järjestelmän, euroalueen tasolle, tällaisen poliisimix-järjestelmän, ja että sitten äh, tulisi tällainen lupamenettely vajeen suhteen, äh, jonka kautta lupia myönnettäisiin jäsenvaltioille. Mistä sinä nämä luvut sitten saat? siitä, että mikä taso, mikä vajeen tai ylijäämän taso on sellainen, että on reagoitava. Parlamentin äänestykselläkö tästä päätetään? Miten tämä tulos saadaan? Ja nämä kysymykset ovat kyllä hyvin vaikeita. Mitkä toimielimet Niin. Me olemme sopineet siitä, että meillä on riippumaton Euroopan keskuspankki. Onko se huono asia? En minä nyt tässä puhu sen puolesta, että annettaisiin auktoriteetti jollekin taholle, joka asettaisi joko nämä tasot, siis julkisen kulutuksen, julkisen, julkisten menojen tason tälle alueelle. En minä tästä puhu, mutta tässä kuitenkin tulee käydä julkista keskustelua. En minä tässä nyt tällaista toimielintä ole perustamassa, mutta mutta minä haluan, että jollakulla on auktoriteettia tehdä päätöksiä, se mitä Keynes sanoi IMFstä, että sen on oltava todellinen totuuden, peloton totuuden torvi. Ja siksi totesin, että minä haluan valvontajärjestelmän, joka ottaa huomioon, niin, tai jossa mukana ovat niin kansalliset viranomaiset kuin EU-tason viranomaisetkin, jotta se olisi mahdollisimman riippumaton. Haluan paitsi riippumattomuutta, joka on täysin ehdoton edellytys, mutta muut tarpeelliset edellytykset ovat seuraavat. Se, että tätä valvontaa toteutetaan koko alue huomioon ottaen, ei yksittäiset maat ikään kuin tomaatin lohkoina. Ei, vaan meidän täytyy katsoa tätä tomaattia kokonaisuutena. Sitten Philip sille. Osittain ehkä nyt puhumme kahdesta eri asiasta. Eli kun puhutaan joistain verotuksen kielteisistä vaikutuksista, vaikka verokilpailu tai verokilpailun kielteisistä vaikutuksista, niin silloinhan puhutaan juuri samoista asioista kuin esimerkiksi valtion tuet. Puhut toimista, joihin yksi maa ryhtyy ja sitten toinen maa kärsii. Ja tämähän nyt on se helppo osa arvioida tilannetta, mutta tämä hän ei suinkaan ollut ongelmamme viime keväänä. Ei, vaan äh, politiikan alat jossain vaiheessa vaikuttivat kaikki kiinni. Niin kuin Lorenzo Magi aivan oikein totesi, niin äh, uhkahan koske koko euroaluetta, tai yksinomaan Kreikkaa. Ei se ole yksinomaan Kreikan tai Espanjan ongelma. Ö, äh, oli sellainen tilanne, että koko euroalueen olemassaolo oli kyseenalainen. Ei niin, että yksi maa teki jotain omaksi hyödykseen muiden kustannuksella. Siitä ei ollut kysymys, vaan tämä oli koko euroalueen kustannuksella, siis myös omalla kustannuksellaan siis näin. Minä tässä nyt viittaan tämän tyyppisiin tilanteisiin. Eli verokilpailun mikrotaloudelliset vaikutukset, se, että yritän saada lisää yrityksiä mm, olemalla kilpailukykyinen verojen suhteen. Minä en puhu nyt tästä se, mitä Euroopassa tapahtui, euroalueella tapahtui viime keväänä, ei suinkaan liittynyt tähän, vaan tässä kyse oli koko alueesta. Minä haluan toisenlaista valvontaa. Ja luonnollisesti yksittäisiäkin valtioita on valvottava ja tässä rinnalla mitä tapahtuu alueella kokonaisuudessaan. Short follow up. Uh, Kiitoksia. Sitten vielä pieni jatkokysymys, Lambert. Uh, no niin, ymmärsin tämän. Sen, mitä nyt haluaisin kysyä näiden kriteerien osalta ja valvonnan osalta, ja kysyn tämän edellisiltä puhilta. Nämä 13 kriteeriä tai mittapuuta, joita käytettiin resurssien tehokkuuden mittaamisessa, koska jos on liian riippuvainen – ei-uusiutuvista energialähteistä, silloin makrotalous kärsii ja sitten epätasapainot. Epätasa-arvo on seurasta sitä, että talous ei toimi hyvin, mutta sitten on kaksi suurta epätasapainoa ja ne haittaavat taloutta. Eli nämä kaksi mittatikkua ja asiat, jotka pitäisi ottaa huomioon taloushallinnossa. Kiitoksia nyt vielä kolmelta kollegalta kysymykset. Presedo ensin. Muchas gracias. La gobernanza económica... Kiitoksia. Tämä taloushallinto on talous- ja rahaliiton hallintoa ja kun puhutaan unionista, niin puhutaan paitsi rahapolitiikasta, myös talouspolitiikasta ja siksi tarvitsemmekin muuta kuin vain 27 jäsenvaltion rahapolitiikkaa. Miten ilman yleisiä puitteita voidaan talouspolitiikkaa ajaa, mikä esimerkiksi on koko unionin tai ainakin euroalueen kasvun taso, entäpä kilpailukykyn taso ja minkälainen rooli Euroopan kilpailukyvyllä on maailmanlaajuisesti. Kun ajatellaan näitä epätasapainoja, niin mehän saatamme heikentää vahvuuksiamme kuitenkaan samalla korjaamatta heikkouksiamme. Ja kun puhutaan ulkoisesta ulottuvuudesta, niin mielestäni tämä on aika tärkeää muistaa. My- myös uskon, että olisi tarpeen vahvistaa mm, makrotalouden puitteita ö, ja ö, näin ollen institutionaalisia puitteita aloitteita, siis puhun muustakin kuin parlamentin roolista, puhun viranomaisista, jotka olisivat todellinen kivijalka Euroopan talouspolitiikalle. Mitä tulee sanktioihin, itsekin olen aika vastahakoinen sanktioiden suhteen, varsinkin tämän nykyisen kaltaisten suhteen ei tässä nyt haluta voittajia tai häviäjiä, ei, vaan tässä pyritään Euroopan yhteiseen rakennustyöhön ja tätä varten tarvittaisiin varmasti uusia välineitä, jotka paremmin vastaisivat talouselämän haasteisiin ja myös unionin omat varat kysymys on mielestäni sellainen, jota pitäisi tässä lähestyä. Ja kriisistä tulisi todella päästä, tarvitaanko pysyvä vakausrahasto. Tästähän keskusteltiin, kun jotkut maat tarvitsivat apua, jos ne onnistuvat vakauttamaan tilanteensa, mutta entä jos niiden sosiaalijärjestelmä esimerkiksi on avokätisempi kuin muiden? Ja finanssi- ja sosiaalialan kysymys täytyy kaikki ottaa yhdessä huomioon. Kiitos. Thank you. Miss... Kiitoksia sitten Ferreira. Well, thank you very much and thank you for... Uh, Kiitoksia kaikista näistä puheenvuoroista. Kysymykseni ovat ensimmäiselle puheelle lähinnä, koska olin hiukan hämilläni, kun sanoitte, että te tiedätte, että euroalueella ei ole alijäämäongelmaa eikä ole velkaongelmaa. Eli mikä ongelma euroalue sitten on? Miksi olemme niin huolissamme? euroalueen ongelma mielestäni on se, että on sisäisiä epätasapainoja. Ja koska meillä on sama valuutta, jos joku jäsenistä on pulassa, silloin koko järjestelmä on vaarassa. Ja ratkaisu tähän on teidän mielestänne sanktiot. No minä en kyllä katso näin. Katsotteko, että esimerkiksi jos Irlanti tai Kreikka tai mikä tahansa maa, sen sijaan, että siellä olisi 80 prosentin tai 100 prosentin velka, joutuisi lainaamaan hiukan enemmän maksamaan sanktiot, että se olisi, eli kannustin noudattaa sääntöjä. Mielestäni tämä on niin merkillistä. Ja tämä mekanismi oli jo olemassa eikä sitä koskaan sovellettu, koska sitten ensin oli Saksa, sitten Ranska. Eli eikö meidän pitäisi puuttua siihen, mitä tapahtuu sisäisesti? Koska kun katsotaan euroaluetta, usein unohdetaan, että 3 prosenttia ja 60 prosenttia yhdessä aiheuttivat kasvua. Ja nyt tällä hetkellä me alamme kasvaa ja pitkän ajan näkymät ovat yksi prosentti. Eli eikö tämä ole yksi suurista ongelmista, joka meillä on? Eikö meidän pitäisi puuttua näihin eroavaisuuksiin, mitä tulee kilpailukykyyn ja kasvuun? Ja palaan nyt vielä siihen vanhan ajatukseen valuutta Ei voi olla sama ulkopolitiikkaa ja sama valuuttaa, sama vaihtokurssia ja sitten valtaa kilpailua, valtavaa kilpailua sisämarkkinoilla ja suuria eroja tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä saman alueen sisäpuolella ilman, että olisi mitään kompensointimekanismeja. Kohesiopolitiikka on jotain, joka on hyvin vanhanaikaista. Se kohdistui lähinnä infrastruktuureihin ja tästä oli puhuttu. Ja budjetti on liian pieni. Eli eikö tämä nyt ole suurempi ongelma kuin sanktiot? Koska yksinkertainen on ehkä kaunista, mutta on myöskin paljon kauniita ihmisiä ajatuksia, jotka eivät ole pelkästään tyhmiä, vaan myöskin vaarallisia. Ja mielestäni tämä on hyvin vaarallista. Now. Kiitoksia. Sitten viimeinen, eli Gigold. No, uh, I get, I first of all would like to say... Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen hiukan huolissani siitä, että voidaanko laajaa yhteisymmärrystä löytää täällä parlamentissa, kun katsotaan mitä täällä on sanottu. Ja jos silloin, kun komissaarit olivat vieraana, niin tämä kävi mielessäni. Ja myöskin se, millä tavalla tätä asiaa käsitellään, niin se poikkeaa puhujasta toiseen. Sen halusin alkuun todeta. Keskeinen kysymys sanktioihin liittyen on, että onkohan se juuri se tekijä, joka saa kaikki muut vakuuttuneiksi, vaikka äänestäjät olisivat erittäin solidaarisia, niin välttämättä he eivät olisi hyväksymässä sitä, että he joutuisivat kompensoimaan tai avustamaan muita ilman vakuutusta, vakuutta siitä, ettei tämä tule toistumaan tuon tuosta. Ja mitä kollega jo totesi siihen kysymykseen, eli miten arvioidaan tilannetta tai mitataan, kun asiat menevät vikaan. Minä en usko, että näiden lukujen takana on kovinkaan tarkkoja taloustieteellisiä kriteerejä. Meillä nyt on vain nämä luvut, jotka ovat hyvin epämääräisiä. Mutta ongelmia oli pääomamarkkinoilla, ja kiinteistökuplia ja toisaalta ongelmia saattaa syntyä myöskin siitä syystä, että maiden välillä on olemassa kilpailukykyeroja. Eli työvoimayksikkökustannuksia voitaisiin pitää yhtenä mittatikkuna. Ja nyt minua kiinnostaisi kuulla, että ovatko muut kollegat, kollega Sapin kanssa, samaa mitä siitä, että meillä on mittareiden suhteen ongelmia – ja voisitteko sanoa, että mitä mittareita meidän tulisi käyttää? Sillä kun te sanoitte, mitä sanoitte, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä ei ole olemassa mitään selkeää ratkaisumallia, jonka avulla voitaisiin reagoida tai estää sellaisia kriisejä, joissa olemme jo olleet. No ehkä me voimme korjata tilannetta, mutta jos päättely päättyy tähän, niin sehän tarkoittaa melkoista legitimiteettiongelmaa juuri täällä panostuspuolella, niin kuin itsekin sanoitte, joten voisitteko kertoa enemmän siitä, että miten mitataan tätä epätasapainoa? Enkä tarkoita nyt tässä vain ainoastaan tätä finanssipoliittista puolta. Kiitoksia sitten. Professorit voivat vielä vastata, mutta nyt oli ihan tyytyväinen, koska minun täytyy nyt pyytää heitä puhumaan korkeastaan viisi minuuttia. Kottarelli. Try to stay within five. Kiitoksia, yritän pitäytyä viidessä minuutissa. Ja aloitamme tästä suuresta kysymyksestä. Eli finanssipoliittiset epätasapainot euroalueella. On selvää, että euroalueen alijäämä on myöskin merkittävä 6,5 prosenttia – ja sitten velkasuhde euroalueella 2007-2015 nousee arvioidujemme mukaan noin 25 prosenttia, prosenttiyksikköä. Alijäämä on pienempi, mutta velkasuhde kasvaa, mutta se ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin Yhdysvalloissa. Mutta huolimatta siitä, ja tässä nyt on se ongelma, Huolimatta siitä, että alijäämä on pienempi kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa, markkinat ovat enemmän huolissaan Euroopasta. Korot ovat korkeammalla Euroopassa kuin Japanissa ja Yhdysvalloissa. Voittomarginaalit ovat suurempia Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Eli puhun nyt tästä asiasta. Tämä johtuu useasta syystä. Ensinnäkin te puhuitte tästä kasvusta. Kasvunäkymät ovat korkeampia Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, ja tähän pitää ehdottomasti puuttua. Siksi on todettu esimerkiksi, tai itsekin olen puhunut, että finanssipolitiikan tiukentaminen liikaa Euroopassa olisi virhe, koska se saattaa haitata talouden elpymistä, mutta se ei tarkoita, etteikö uudistuksia pitäisi tehdä erityisesti ensi vuonna, mutta mukauttamisen pitää olla vaiheittaista. Lisäksi meidän pitää edistää kasvupotentiaalia rakenteellisin uudistuksin. Ja samanaikaisesti on käsitys, ja se on ihan oikein, että rahaliitossa heikot lenkit ovat niitä, jotka määrittelevät koko ketjun heikkouden. Ja siksi yksittäisten maiden rooli on merkittävä. Ja kun puhun sanktioista, haluan nyt selventää, ja mainitsin tämän jo aikaisemmin, että kun puhutaan seuraamuksista, kun rikotaan tiettyjä sääntöjä, no tämä voisi olla myönteinen seuraamus. Eli jos maa käyttäytyy hyvin, silloin se voi saada lisäresursseja jäsenvaltioonsa. Ei ole mitään rahoitussanktioita, mutta se, mikä meni pieleen vuonna 2003, oli se, että maat rikoivat tiettyjä sääntöjä eikä mitään tapahtunut. Ja tähän asiaan täytyy puuttua. Jollain tavalla. Jonkinlaisia seuraamuksia pitää olla, kun käyttäytyy huonosti, ja sitten palkkioita, joita annetaan hyvästä käytöksestä. Sitten miten voidaan mitata ei-finanssipoliittisia epätasapainotilanteita. No ei nyt mene niin pitkälle kuin kollegani, joka sanoi, että taloustieteilijöille ei ole välineitä. Nyt täytyy ymmärtää, että taloustiede ei ole mitään eksaktia tiedettä, mutta kuitenkin hyvin paljon voidaan sanoa tietyistä tapauksista, joissa ulkoiset ylijäämät ovat liian korkeita tai sitten eivät. Tiettyjä indikaattoreita voidaan käyttää – ehkä nyt ei voida sanoa, että olisi yksi indikaattori, jota aina voisi käyttää, mutta en nyt kuitenkaan sanoisi, että taloustieteellä ei ole mitään sananvaltaa näissä asioissa. Kiitoksia sitten Collignon. I said earlier that niin kuin jo totesin, niin kilpailu on tällainen sekava käsite ja tästäpä syystä onkin vaikea sanoa, mitkä ovat nämä tavoitteet. Mutta tässä täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa, jotka ovat Euroopan kannalta tärkeitä. Ensinnäkin tämä niin sanottu saksalainen lähestymistapa kilpailukyvyn suhteen, eli ollaan tuottavaisia, tehokkaita, tekniikkaa hyödyntäen, eli tarjotaan markkinoille hyviä tuotteita, mutta toinen lähestymistapa on se, että se perustuu kustannustehokkuuteen ja sitä kautta voitetaan vastustajat ja muiden kustannuksella rikastutaan. Tämä toimii unionissa ja globaalillakin tasolla. Näiden kahden välillä, riippumatta siitä kumman välitse, niin suositukset poikkeavat. Eli mikä olisi kilpailukyvyn oikea tavoite? Ja niin kuin kollega Giegold kysyi, miten mitataan epätasapainotiloja ja kilpailukykyä. Minun mielestäni tämä epätasapainoargumentti ei hirveästi miellytä, sillä mielestäni se on sellainen harhaanjohtava lähestymistapa. Sillä on olemassa niin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteeseen. On tietenkin selvää, että kasvua halutaan nopeuttaa tietyillä alueilla – ja myöskin finanssipuolella on olemassa epätasapainotiloja. Hyvä asia on, että rikkaat tukevat köyhiä, mutta välttämättä nämä kaikki ratkaisumallit eivät ole huonoja, mutta kyse on vain tästä suhteellisuudesta, kuinka pitkälle mennään. Mutta toisaalta olisi hyvä tarjota täällä Euroopassa myöskin houkuttelevia vaihtoehtoja eurooppalaisille. Meidän täytyy huomioida sekä nämä kustannuskysymykset niin kuin EKPkin omassa rahapolitiikan toisessa pilarissa teki. Ja tästä omasta asiakirjastani käy myöskin ilmi tämä EUn sisäinen kaupankäynti ja unionin rajojen yli ylitse tapahtuva kaupankäynti. Ja ainoa maa, jolla on ylijäämää sekä sisä, EUn sisäpuolellisessa että ulkopuolisessa kaupankäynnissä on Saksa mutta on olemassa maita, joilla on vuosikymmenten ajan ollut rakenteellisia vajeita ja maita, joilla on puutteita joko sisäpuolisessa kaupankäynnissä tai unionin ulkopuolisessa kaupankäynnissä, joten tässä pitäisi katsoa aina tapauskohtaisesti näitä asioita. Eli meidän täytyy katsoa tätä kokonaiskuvaa. Sitä on käsiteltävä. Tietenkään kaikki eivät voi olla samaa mieltä asiasta, koska intressit ovat erilaisia. Mutta demokratiahan perustuu juuri siihen, että me voimme löytää yhteisen sävelen kokeilemalla eri ratkaisumalleja ja me opimme virheistämme. Kun katsotaan tämänhetkistä lähestymistapaa, niin ongelmana on se, että meiltä puuttuu riittävä jousto. Tässä yksittäiset intressit vaikuttavat tilanteeseen ja että yksittäiset suuret jäsenvaltiot yrittävät pakottaa muita toimimaan oman ratkaisumallinsa mukaisesti. Eli me emme tällä hetkellä kykene demokraattisesti vastaamaan tähän tilanteeseen, eli sanomaan, että tämä ei välttämättä ole se paras ratkaisumalli. Ehkäpä olisi myöskin Saksan etujen mukaista sanoa heille joskus, että tämä teidän ratkaisumallinne ei ole paras mahdollinen, joten me tarvitsemme hiukan toisenlaista lähestymistapaa, eli millä tavalla politiikkaa harjoitetaan Euroopan unionin alueella. Ja sitten kysymys siitä, että mikä mättää nykyisessä politiikassa. Se ei, kuten sanottuna, ole pelkkää epätasapainoa, vaan siitä, että viiden vuosikymmenen ajan – me olemme saavuttaneet hyviä asioita ja ne liittyvät toisiinsa ja ne liittyvät jokaisen elämään ja näitä hyviä asioita pitäisi vaalia jatkossakin, koska muuten tästä koituu suuria ongelmia. Ja mikäli me emme voi saada aikaiseksi johdonmukaista lähestymistapaa, eli että voimme varmistaa, että johdonmukaisuus vallitsee kaikilla saroilla, niin silloin tilanne on huono. Me olemme ottaneet oikean askeleen ottamalla Euroopan yhtenäisvaluutan euron käyttöön, mutta ongelmanhan on se, että tai ei ole niinkään se, että joillakin mailla on suurempi velkataakka kuin muilla kannettavana. Kukaan ei ole vielä pystynyt osoittamaan, että yksikään jäsenvaltio Euroopan unionissa ei voisi jossain vaiheessa maksaa omaa velkaansa takaisin, eli olemaan maksukykyinen. Kyse on vain eräänlaisesta likviditeettikriisistä – Oikeastaan valtiolla on ollut olisi pitkällä tähtäimellä mahdollisuus hoitaa velkansa, mutta juuri sillä hetkellä, kun sitä oli, raha olisi tarvittu, niin sitä ei ollut tarjolla. Eli markkinatkaan ei välttämättä aina ratkaise tilannetta. Eli me tarvitsemme likviditeettiin liittyviä määräyksiä, koska tietyillä mailla on tietyssä vaiheessa ongelmia saada varoja käyttöönsä. Jo kriisin alkumetreillä puhuin Kiinan kansantasavallan edustajien kanssa ja sanoin, että me emme, tai he sanovat, että he eivät tule enää investoimaan Eurooppaan, koska me emme ymmärrä, miten Euroopan unioni toimii. Me tiedämme, miten Obaman hallinto toimii ja tästäpä syystä me investoimme dollariin. Ja tämä on Euroopan ongelma. Ja mikäli me emme saa tätä asiaa kuntoon, niin me emme ole enää kilpailukykyisiä näillä markkinoilla. Kiitoksia sitten vielä professori Sapia. Kiitos. No kiitos. Karlolle en todellakaan tarkoittanut, etteikö taloustiede voisi sanoa näistä asioista mitään. Tarkoitin, että se ei pysty sanomaan mitään eh, tarpeellisella tarkkuudella, jotta automaattisiin sanktioihin näiden pohjalta voitaisiin ryhtyä. Tätä tarkoitin. En katso, että voisin arvioida tai että te voisitte arvioida tarpeeksi tarkasti, että no niin, piste, sanktiokehi. Ei, minä en katso, että tähän voimme ja tätä minä tarkoitin. En minä siis tarkoittanut, ettenkö yleisestä arviosta olisi kanssa aivan samaa mieltä, mutta toteaisin, että no niin, kuka hyvänsä sitten auktoriteetti öö, vastuussa onkaan. No, minun mielestäni moraalinen auktoriteetti tässä on komissio. Ja komission pitäisi mielestäni todeta, että on todellinen ongelma, lähdetäänpäs keskustelemaan siitä, eikä heidän tulisi piiloutua näiden tiukkojen yksinkertaisten sääntöjen taakse ja sanoa, että no niin, nyt on toimittava, koska raja ylittyi. Jossain vaiheessa, uskoakseni, enkä tässä nyt puhu pitkään, niin jossain vaiheessa tämä tärkeä keskustelu mielestäni on käytävä. Olen äh, muuttanut mieltäni sen suhteen, äh, mitä Saksassa 2003 tapahtui montakin kertaa. Mm, Tavallaan Saksan hallitus katsoi, että komission ehdotus ei ollut hyväksyttävä, Sillä ei ollut legitimiteettiä. Ja siksi he pysäyttivät koko järjestelmän. Olen ollut tosiaan montaa mieltä ja voisin todeta, että kun katsotaan asioita niiltä kantilta kuin haluaisin katsoa, niin tulisi kysyä, että pystyykö Saksa tuolloin toimimaan tavalla, joka olisi vaarantanut vakauden äh, Saksassa ja euroalueella, mutta en kuitenkaan tuohon päätelmään päässyt. Työskenteli tuolloin komissiossa, mutta en kuitenkaan komission kannalla ollut, vaikka komissio tuolloin katsoi, että nyt on tultu siihen pisteeseen, että Saksaa on rangaistava. Vaikka työskentelin komissiossa, en ollut tuota mieltä, vaikka Saksa on tehnyt jo, että, että Saksa olisi tehnyt jotain, joka olisi vaarantanut paitsi Saksan myös euroalueen. En ollut tuota mieltä vaikkakin näin, että toimimalla niin kuin toimi Saksa, joka itse oli vaatinut vakaussopimusta, joka itse oikein tai väärin otti vastuulle tämän vakauden ankkuroinnin. Ja sitten se ei kunnioittanut sääntöä, jota se itse oli vaatinut, ja tätä kautta se heikensi järjestelmää, mutta ei se taloudellisella käytöksellään vaarantanut muita, vaan poliittisella käytöksellään. Tuo oli minulle vaikea paikka, mutta kyllä meidän täytyisi mielestäni nyt käydä tuota todellista keskustelua. Ei se, että Saksa oli kolmessa prosentissa, ei vaan asian ydin oli se, että – Saksa riskeerasi koko järjestelmän, olisi sattunut tuhota koko järjestelmän. Mutta Eli tässä nyt oli kyse siitä tasosta, mistä keskustelua käytiin, ja nyt täytyisi mielestäni puuttua todellisiin ongelmiin. Älkäämme piiloutuko näiden lukujen taakse. Välillä oli aika vaikea selittää kansalaisille, että mitä tässä nyt oikein tehdään. Jos on todellinen ongelma, niin kutsukaamme sitten asioita niiden oikeilla nimillä. Tätä varten tarvitaan johtajuutta ja moraalista auktoriteettia. Ja moraalinen auktoriteetti, sitä minä tässä peräänkuulutan. Sitten Kotarelli vielä. On this, uh... Niin halusin vielä sanoa, että olin samaa mieltä. Se tämän yksi lukema, mikä automaattisuutta se ei ole oikea lähestymistapa. Pitää yhdistää lukuja, joita voidaan tarkastella, ja siihen omat sääntönsä. Eli ehkä vuonna 2003, kun ajatellaan olosuhteita, Saksa ei luonut ongelmia näiden lukujen osalta, paitsi se, että se vaaran seura-alueena. No varmaan siitä olemme samaa mieltä. For closing this. No niin, ennen kuin päätämme tämän kuulemisen, haluaisin vielä kiittää kolmea arvoisaa paneelin vierastamme. Ja haluaisin muistuttaa puheenjohtaja olevan Rompäyllä on vain yksi kuukausi aikaa esitellä ehdotuksensa työryhmästä, millä tavalla voidaan parantaa taloushallintoa ja vakautta. Ja sitten meillä on paljon asioita, joista pitää keskustella ja analysoida. Kiitos.